Minä aloitan kuulemistilaisuuden ja toivotan asiantuntijamme tervetulleeksi. Ensinnäkin herra Giancamo Mazzone. Hän on EBUn toimielinsuhteiden johtaja, Eurovisionisäätiön pääsihteeri. Sanon myöskin hei edustaja Gaadensille. Hän on täällä entinen kollega. Hän oli tämän valiokunnan jäsen ja nyt hän on erittäin tärkeä EBUn jäsen. Lisäksi olen iloinen nähdessäni täällä Erkki Ormalan. Hän on Business Environmentin varatoimitusjohtaja Nokia, Nokialta. Sitten täällä on myöskin Claude-Eric Poirot, hän on Euroopan Cinemasin perustaja. Ja sitten vielä herra Antonio Suarez Lozano, hän on Esedan pääsihteeri te kaikki olette tervetulleita. Haluan kertoa teille, että miten olemme tämän kokouksen ajatelleet järjestää. Meillä on täällä ensin yksi puhujakierros. Jokainen asiantuntija puhuu kymmenisen minuuttia. Ja tämän jälkeen meillä on kyselysessio, jonka pituus on 45 minuuttia keskustelua. Ja sitten asiantuntijat saavat viisi minuuttia per pää kysymyksiin vastaamiseksi lopuksi sitten annamme, annamme valiokun, ei, komissiolle ja Puolan puheenjohtajavaltiolle puheenvuoroja, jotka ovat molemmat täällä paikan päällä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä erästä teknisestä asiasta. Nämä menevät suoraan verkkoon, nettiin nämä kokoukset. Kaikki voivat nähdä teidät, katselevat teitä, joten käyttäytykääpä hyvin ja kamera keskittyy puhujaan, joka käyttää mikrofonia, joten tästä syystä ne, jotka eivät käytä mikrofonia, heidän tulisi aina käyttää vasemmanpuolista mikki, mikkiä tai mikkinappulaa, jotta heidät sitten nähdään. Voimmeko aloittaa? Tein tämän englanniksi, koska olin valmistanut tämän englanniksi. Äidinkieleni on saksa. Pahoittelen nyt tästä, pahoittelen tätä englannin kieltäni. Niin Digitalisointi on erityisen tärkeä, kun tarkoituksena on suojella Euroopan kulttuuriperintöä. Totta kai myöskin, että sisältöä tarjotaan verkossa ja tästä syystä myöskin sitten laajemmalle yleisölle. Tästä syystä me olemme järjestäneet tämän kuulemistilaisuuden tänä päivänä ei ole ainoastaan äärimmäisen tärkeää kulttuurisen identiteettimme takia, vaan myöskin EUlle kokonaisuudessaan. Minä uskon, että meidän tulisi entistä enemmän painottaa kulttuuria koko keskustelussamme Euroopasta. Me puhumme aina kriiseistä, rahasta ja mistä hyvänsä, mutta unohdamme, että kulttuuri on meidän Euroopan unionimme perusta ja siitä tulisi pitää huoli. Tällä hetkellä 95 miljardia euroa, yli tuhat eurooppalaista filmiä, elokuvaa tuotetaan Euroopassa vuosittain, ja nämä ovat erittäin tärkeitä EUn välineitä. Monet muutokset ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana vaikuttaneet tähän sektoriin. Digitaalinen teknologia on jo tehnyt näistä paremmin saatavan maiden ulkopuolella myöskin uusia palvelutyyppejä. Esimerkiksi videoita voidaan hakea, kun halutaan. Kuitenkin kehityssuunta on edelleen epäselvä. EUn audiovisuaalinen sektori on edelleenkin erittäin sirpaloitunut sekä kulttuurisesti että teollisesta näkökulmasta. Tästä syystä me olemme hyvin kriittisessä tilanteessa. Tästä syystä me pyysimmekin kollegaamme Borisia laatimaan mietinnön tästä aiheesta ja autamme häntä tekemään tästä mahdollisimman hyvän mietinnön. Ja tästä syystä myöskin tämä kuulemistilaisuus pidetään tänään. Meillä on lukuisia haasteita sekä lainsäädännöllisiä että kulttuurisia. Monet niistä ovat äärimmäisen monimutkaisia. Internetti ja sisällön digitalisointi on tuonut merkittäviä muutoksia audiovisuaaliselle sektorille ja ovat myöskin tarjonneet uusia mahdollisuuksia kaikille, vaikka samanaikaisesti ne voidaan myöskin nähdä kiroksena toimijoille tällä saralla. EU tarvitsee tällaisia haasteita ja myöskin komission tuorein ehdotus orpoteoksista on mielestämme hyvä. Mekin työstämme sitä, koska siinä käsitellään tekijän oikeuskysymyksiä, jotka ovat hankalia. Minä olen itse vahvasti vakuuttunut siitä, että meidän täytyy varmistaa alku aidon, aidon sisämarkki, aitojen sisämarkkinoiden e, e, edistämisen tällä alalla, jotta kulttuurinen monimuotoisuus säilyy. Myöskin tarvitaan uusia markkinoita ja täytyy varmistaa, että audiovisuaalinen sisältö voi myöskin mennä rajat yli, jotta Euroopan kansalaiset voivat hyötyä digitaalisen aikakauden eduista. Me kaikki odotamme kuulevamme kaikilta näitä kutsutuilta asiantuntijoilta heidän mielipiteensä ja olen varma, että sitten käydään varmasti mielenkiintoista ja hyödyllistä keskustelua näiden esitysten jälkeen. Nyt annan puheenvuoron herra Giacomo Mazzone, joka on Eurovision säätiön pääsihteeri. Annan nyt hänelle puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen saadessani olla tänään paikalla täällä, koska olen italialainen. Puhun italiaa. Pitäkääpä kuulokkeet päässänne. Hyvää päivää kaikille. Kulttuurin monimuotoisuuden nimissä minä puhun italiaa, koska olen italialainen. Eurooppa Euroopan audiovisuaalinen politiikka on yksi niistä pääaiheista, joita olen käsitellyt viimeisen 25 vuoden aikana. Olen myöskin Euronewsin perustajajäseniä ja kuten sanottu, käsittelin näitä kyseisiä aiheita siellä. Tämä on siis aihepiiri, joka ei ole minulle mitenkään uusi. Minä uskon, että tämä päärooli tässä aiheessa on julkisilla palveluilla. Tämä pätee menneisyyteen ja se varmasti tulee ilmiönä vielä vahvistumaan tulevaisuudessa. Haluaisin tämän aivan lyhyesti tässä kertoa, jotta keskustelu saadaan oikeisiin puitteisiin. 10 miljardia euroa investoitiin viime vuonna alue, alueellisiin ohjelmiin näistä julkisista palveluista. Ja tämähän oli erittäin kriittinen kohta joillekin jäsenvaltioistamme. TV on edelleen tärkeä viestintäväline. TVtä katsotaan, katsotaan viime vuosina entistä enemmän noin kolme tuntia keskimäärin per päivä. Tämän lisäksi meillä on myöskin net, nettisisältöä, audiovisuaalista sisältöä, jota ei enää TVn tai muiden välineiden kautta tuoteta varsinkin. Iso-Britanniassa noin 5 miljardia videota on ladattu verkosta. Ja nämä olivat eritoten elokuvia, joita sieltä ladattiin. Tässä myöskin luvut ovat noususuunnassa. Sitten meillä on lineaarinen TV, mikä on myöskin uusi ilmiö. Te voitte tässä nähdä, missä määrin viranomaiset äh, investoivat sisältöön. Tämä totta kai vaikuttaa myöskin tähän äh, Televisiot ilman rajoja direktiiviin. Tämä kuva on erittäin selvä. Tämä on vuodelta 2009 ja tässä te näette nämä kaikkein suurimmat yleisradiokanavat ja näette kuinka paljon on investoitu oman tuotannon sisältöön tai sitten tuotantoon, joka on annettu toimeksiantona. Joten tässä näette kärjessä BBCn, joka investoi erittäin voimakkaasti omaan tuotantoonsa – ja sitten tässä tämä menee alaspäin myöskin maan koon mukaan. Joten tässä myöskin rahoitustilanne vaikuttaa hyvin paljon. Mitä enemmän rahaa on, niin sitä enemmän voi tietysti myöskin sijoittaa sitten omiin sisältöihin. Kun digitaalinen agenda esitettiin, me pyrimme saamaan kiinnostusta tälle asialle ja toimijat ovatkin siitä kiinnostuneet, koska lähdemme siitä, että tämä voi poistaa useita ongelmia ja puutteita ja tässä on saatu tiettyä yhteensopivuutta eri toimijoiden välillä, jotka nyt yhteisessä tilassa tekevät työtä. Jotkin ovat pienempiä, toiset ovat suurempia, yksillä on enemmän rahaa kuin toisilla. Tässä meillä on tämä pää kaavio tämän digitaalisen agendan mukaisesti. Jos nyt etsitte täältä ohjelmasanaa, niin tulette etsimään sitä turhaan. Sitä käsitettä, siis sisältö on se käsite, joka löydetään täältä. Eli ohjelma tarkoittaa esimerkiksi uutisia illalla tai jotakin keskusteluohjelmaa, joka kenties keskittyy poliittisiin kysymyksiin jossakin maassa. Mutta tässä puhumme sisällöistä. Sisällöistä siinä mielessä, miten esimerkiksi auto tarvitsee polttoainetta voidakseen kulkea. Meillä on suuria verkkoja, jotka kattavat koko Euroopan. Ja tämä on ikään kuin suuri putki, johon täytyy jotakin saada sisään. Ja tässä tapauksessa nyt sisältö on nimenomaan se, jota tarvitaan vaikka tämä nyt on oikeastaan vääränlainen kaavio, me tarvitsemme hyvälaatuisia ohjelmia, jotta voimme parantaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Kyse ei ole siitä, että tuodaan ohjelmia ainoastaan siinä mielessä, että niiden tarkoituksena on tuoda tai saada aikaiseksi tällainen konvergenssiympyrä tai kiertokulku. Kaikki, mitä nyt tässä viime vuosina on saatu aikaiseksi, esimerkiksi luovat, mietintö, joka liittyy luovaan teollisuuteen, ohjelmien laatimiseen, kaikki nämä ovat sellaisia elementtejä, jotka vaikuttavat myönteisesti siihen, että ihmisten käsitykset audiovisuaaliseen maailmaan liittyen muuttavat. Meidän täytyy myöskin nähdä ohjelman käsite hiukan eri tavalla – emme saa nähdä sitä niin rajallisena. Meidän toimialamme on toimiala, joka tietysti on myöskin riippuvainen markkinoista. Se myöskin on tiivissä yhteydessä demokratiaan ja esimerkiksi kansalaisten ja toimielinten välisen suhteeseen ja myöskin perusoikeuksiin. Meillä on siis koko joukko tekijöitä, jotka tässä ovat ikään kuin yhdessä veneessä ja määrittävät tämän koko paketin kehityksen. Tässä esimerkiksi on tarkoitus saada hyviä ohjelmia, pitää kouluttaa kansalaisia ja myöskin yhteiskunnalliset aspektit on otettava huomioon. Kulttuurivaliokunta täällä parlamentissa on sellainen, että sen rooli on erittäin merkittävä te olette tässä hyvin erilaisia kuin teollisuusvaliokunta, joka varmasti näkee tässä hyvin erilaisia asioita. Se käsittelee esimerkiksi verkkoja. Se käsittelee verkkojen toimintaa, te ennemminkin sisältöä. Ja tässä nyt sitten puhutaan järjestelmistä, niiden yhteensopivuudesta ja tässä oli tietysti koko joukko väliaskeleita nähtävissä, joissa parlamentin rooli oli erittäin tärkeä, esimerkiksi internetin neutraalius. Tämä on aivan periaatteellinen kysymys. Meillähän on aihe piireittäin ö, toimivia verkkoja. Esimerkiksi jos henkilö pistää TVn tai radion päälle, niin sitten hän heti saa tämän palvelun käyttöönsä. Sitten meillä on internet, Totta kai mm, tämä liittyy myöskin TV-palveluiden saatavuuteen ja on erittäin tärkeää, että sisällöt, joita sitten näissä levitetään, ovat sellaisia, että niitä voi helposti saada käyttöönsä, ettei olemassa mitään blokkeja, esteitä. Ja että otetaan myöskin huomioon erittäin tärkeä asia, eli julkiset palvelut ja sitä, että kaikilla kansalaisilla on oikeus saada näitä palveluja käyttöönsä, eivät ainoastaan ne, joilla, jotka voivat saada tai joilla on varaa saada laajakaista käyttöönsä tai sellaiset, jotka voivat maksaa esimerkiksi maksu n tai muut palvelut. Kaikilla kansalaisilla täytyy olla oikeus näihin palveluihin. Ja sitten meillä on vielä toinen tärkeä asia. Tiedän, että ensi vuonna tulee useita mahdollisuuksia vielä palata tähän. Tämä liittyy tekijänoikeuksiin, esimerkiksi nämä orpoteokset. Se on yksi tärkeä asia, mutta tekijänoikeuksienkin kohdalla meillä on joitakin ongelmia nähtävissä. Tekijänoikeudet keksittiin joskus aikaisemmin, silloin kun kaikki vielä oli lineaarista. Nyt sitten me olemme siirtymässä ei-lineaariseen tai epälineaariseen aikakauteen, ja tästä syystä meidän täytyy myöskin muuttaa tekijänoikeuksia tähän ei-lineaariseen aikakauteen sopivaksi kollektiiviset oikeudet tai esimerkiksi passit, myöskin piratismin vastainen taistelu. Kaikki nämä ovat tekijöitä, jotka täytyy myöskin ottaa huomioon tulevaisuudessa. Ja haluaisin vielä lopuksi puhua erästä asiasta. Ja kyseessä on nimenomaan hybridi-TV. Siitähän nyt tulee tämän vuodenkin aikana jo todellisuutta. Ja meillä on tässä yksi ongelma, myöskin lainsäätäjä näkee tämän TVn yhteydessä ongelman. Eli mitä oikeuksia tässä käytetään ensisijaisesti – Meillä on tänä päivänä määräykset, jotka koskevat TVtä ja sitten meillä on määräyksiä, jotka koskettavat internettiä. Ja hybridi tv meillä on nämä molemmat aspektit, eli mitä määräyksiä nyt sitten sovelletaan. Me olemme sitä mieltä, että TV-määräyksiä tulisi soveltaa, koska ne ovat ne, jotka suojelevat kuluttajaa kaikkein eniten, ja toivon, että myöskin tähän suuntaan ollaan menossa. Kiitoksia. Kiitoksia herra Matsone. Nyt sitten annan puheenvuoron varatoimitusjohtajalle Nokialta, Business Environmentin edustaja herra Erkki Ormala. Olkaa hyvä, te saatte puheenvuoron. Thank you so much for inviting me to, uh... Kiitoksia oikein kovasti, että minut kutsuttiin tänään iltapäivällä tänne tärkeään kokoukseen. Aivan aluksi haluaisin puhua hiukan laajemmasta kysymyksestä. Eh, digitaaliteollisuudessa me olemme yksi nopeimmista teollisuuden aloista maailmassa ja uskoisin, että yksikään ala ei eh, ole kaksinumeroisesti kasvanut viime vuosina, eh, vaikka hintalosuhteet ovat mitkä ovat. Meidän alamme no, kasvaa nopeasti, siellä luodaan työpaikkoja. Se on yksi tärkeimmistä panoksista, joita meillä käsissämme on, kun haluamme lisätä sosiaalista koheesiota ja vaurautta Euroopassa. Niinpä tässä tarjotaan meille valtavia mahdollisuuksia, mutta Euroopassahan me kärsimme, koska meiltä puuttuu yhtenäismarkkinat digitaalipalveluille. Me olemme tehneet paljonkin empiiristä työtä, jotta ymmärtäisimme, mikä on sen kustannus, että meillä ei ole digitaalipalvelujen yhtenäismarkkinoita. Ja me olemme päässeet samoihin lukuihin kuin alun perin eh, kerrottiin silloin, kun puhuttiin 80-luvun eh, lopulla yhtenäismarkkinoista. Me voisimme eh, tuoda 500 miljardin lisätulot jos meillä olisi digitaaliset yhtenäismarkkinat vuoteen 2015 mennessä. Nämä summat ratkaisisivat nykyiset rahoitusongelmamme, joten on erittäin vaikea ymmärtää, minkä tähden nämä asiat eivät ole ykkösenä esityslistalla, kun Euroopassa päätöksiä tehdään, koska me voisimme todellakin tuottaa nämä varat, joita tarvitaan, jotta ratkaistaisiin tämä, tämä finanssikriisi. Ja ilman yhtenäismarkkinoita Eurooppa ei kykene täysin potellinsa vastaamaan potentiaaliaan. Meidän täytyy pystyä siirtämään esteet, joita on Euroopan palveluteollisuudella ja luovalla teollisuudella, jotka kärsivät näistä ongelmista. Myös Euroopan kansalaiset, joilla ei ole pääsyä eurooppalaisiin sisältöihin niin paljon kuin he haluaisivat tällä hetkellä. Alle kymmenen prosenttia sähköisestä kaupankäynnistä on rajat ylittävää Euroopassa. Nyt kun meillä on yhtenäismarkkinat, niin alle kymmenen prosenttia on rajat ylittävää ja vielä hälyttävämpää on äh, se, jos nyt verrataan Eurooppaan muihin maailman alueisiin. Meillä ei ole eurooppalaisia jakelukanavia. Meillä ei ole internetpalvelun tarjoajia, jotka pystyisivät jakelemaan digitaalisia palveluita Euroopassa meistä tulee riippuvaisia amerikkalaisista jakelijoista. Näin tapahtuu tällä hetkellä. Amerikkalaiset toimijat ostavat eurooppalaista sisältöä ja jakelevat sitä takaisin Euroopan kansalaisille. Ja tällä tavoin arvon nousu jää Euroopan ulkopuolelle. Ja pian huomataan, että aasialaiset toimijat ovat mukana ja siellä on satoja, ellei miljardeja asiakkaita ja samoin hekin voivat toimia. Eurooppalaisia palveluntarjoajia ei ole johtavien äh, internetpalveluiden äh, tarjoajien joukossa. 50 suosituinta verkkosivua, niistä vain viisi on eurooppalaista. Olemme sellaisessa tilanteessa, että Eurooppa on marginalisoitumassa näistä tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksista. On pitkä luettelo erilaisia esteitä, joita yhtenäismarkkinoilla on. Minä en käy niitä kaikkia läpi. Yksi niistä on kuitenkin tämänpäiväinen keskustelun aihe. Ja se on osoittautunut myös hyvin ristiriitaiseksi aiheeksi kun olemme halunneet saada aikaan digitaalista yhtenäismarkkinaa. Ja kyse on tekijänoikeusuudistuksesta me voimme huomata, että luovan teollisuuden alan tulokset, ne, ne digitalisoidaan, online-jakelu on etusijainen jakelukanava kaikille digitalisoiduille sisällöille tulevina vuosina. Niinpä lähinnä käyttäjäkokemuksemme, kun nautimme luovan teollisuuden tuotoksista, niin se tapahtuu lähinnä internetin ja digitalisoidun sisällön kautta. Ja jos nyt katsotaan, mitä tapahtuu tällä hetkellä, tässä, tästä esimerkkinä musiikkiala. Eurooppalainen digitaalinen musiikkiala on ainoastaan yksi kolmannes näistä markkinoista Yhdysvalloissa. Nämä luovat alat kasvoivat 38 prosentilla Yhdysvalloissa viime vuonna, Euroopassa alle 10 prosentilla. Me siis kärsimme näistä puutteista. nyt on keskusteltu paljon, miten tämä liittyy tekijänoikeusuudistukseen. Jos halutaan nyt ratkaista tämä ongelma, meidän pitää katsoa sisällön jakelua, lisenssijärjestelmää, yksityiskopio poikkeusta ja säännöksiä, jotka liittyvät välittäjiin. Me olemme monen otteeseen todenneet, että tarvitaan kolme merkittävää uudistusta. Ensimmäinen niistä on se, että täytyy ottaa käyttöön järjestelmät tehokkaammalle, avoimemmalle ja helpommin hoidettavalle lisenssille eh, koskien digitaalista sisältöä. Eh, tekijänoikeuksien alaisen sisällön oikeuksien hallinnointi pitäisi olla avoimempaa ja helpompaa ja tällä tavoin voitaisiin hoitaa Euroopan laajuinen välitys. Ja toiseksi meidän täytyy puuttua tekijänoikeusmaksujärjestelmään. Siitä on tullut yksi merkittävimpiä esteitä eurooppalaiselle digitaalisen sisällön jakelulle ja se on hyvin pirstaloitunut Euroopan markkinoilla. Se ei heijastele digitaaliajan tarpeita. Me tarvitsemme selkeän määritelmän yksityiskopiolle. Mitä se on? Sitä ei ole missään määritelty. Me tarvitsemme yhtenäisen tulkinnan, joka on kohtuullinen korvaus se on Euroopan lainsäädännössä, mutta ei ole minkäännäköistä määritelmää siitä, mikä tämä kohtuullinen korvaus on. Vaikka laissa näin sanotaan, että sen pitäisi perustua siihen vahinkoon, jota kärsitään yksityiskopiopoikkeuksesta. Tämä uudistus auttaisi luovaa teollisuuden alaa ja valmistavaa teollisuutta samoin kuin kansalaisia. Kolmanneksi tarvitsemme vielä uudistuksen hallinnoinnissa, välittäjien hallinnoinnissa. Tällä hetkellä hallinto ei ole mitenkään avointa, eikä siinä ole vastuuvelvollisuutta sillä tavoin kuin liike-elämä on vastuussa varojensa käytöstä. Meillä on Euroopassa esimerkkejä siitä, että maksut taiteilijoille ne hoidetaan vasta viisi vuotta sen jälkeen, kun tulo on luotu. Meillä on esimerkkejä monia niistä, monista sellaisista, jotka ovat oikeutettu varoihin, mutta eivät koskaan saa varoja. Monia esimerkkejä on äh, siitäkin, että taiteilijat enää, eivät enää pääse markkinoille, koska heitä ei pidetä uskottavina. Välittäjät eivät heitä pidä uskottavina. Nämä kolme näkökohtaa ottaisin esiin. Ne ovat olennaisia äh, askeleita silloin, kun halutaan saada aikaan yhtenäismarkkinat luovalle alalle. Me olemme tehneet paljon digitaalialalla, jotta löydettäisiin tie eteenpäin. Me näemme nykyisen trendin, joka johtaa vähitellen siihen, että Eurooppa jää sivuun digitaalivallankumouksen mahdollisuuksista. Me todella toivomme, että Euroopan päättäjät tekisivät tarpeelliset uudistukset ja tällä tavoin taattaisiin talouden taloudellista vaurautta ja sosiaalista hyvinvointia Euroopan kansalaisille. Kiitoksia. Kiitoksia paljon, herra Ormala. Tämähän oli suorastaan pelottavaa, mitä te sanoitte. Me toivomme, että tästä voidaan käydä hyvää keskustelua. Seuraavaksi annan puheenvuoron Claude-Eric Poirolle, joka on Euroopan Cinemasin perustaja. Bonjour et merci. Eh, hyvää iltapäivää ja kiitoksia. Eh, aluksi minä haluaisin eh, mainita nämä ensimmäiset Piotr Borisin asiakirjat, jotka on asiasta kirjoitettu digitalisoinnista ja minun puheenvuorossani aion puhua hyvin rajallisesti verrattuna siihen, miten hän on asiaa käsitellyt. Minä ottaisin esiin neljä pääkysymystä. Ensinnäkin, miten tärkeää ja tarpeellista on varustautua digitaalisesti, miten kiireellisesti tämä pitää tapahtua. Ja kolmas kysymys on teattereiden epätasa-arvoisuus digitaalisessa tilanteessa. Ja seuraavaksi, miten voidaan kehittää koulutusta ja elokuvatoimintaa eh, digitalisoinnin kautta. Ensimmäiseksi, miten tärkeää ja tarpeellista eh, on varmistautuminen. Ensin tuli ääni, sitten tehosteet, jälki, eh, tuotanto, animaatio ja nyt on tulossa digitaalinen projisointi. Se eh, korvaa hyvin nopeasti 35 millin kelat, jotka jo sadan vuoden ajan ovat olleet yhteinen tekijä koko elokuvamaailmassa. Niinpä tällä hetkellä tarvitsemme uudet yhtenäiset standardit, jotka ovat toimivat ja turvalliset ja noudattelevat kansainvälisiä standardeja, jotka on Äh, jotka ovat ammattilaisten äh, validoimia. Äh, sitten katsoja. Elokuvakatsoja on yhä vain vaativampi, koska hänellä on kotonakin erittäin edistyneet laitteet. Digitaalinen projisointi tuo varmuuden siitä, että saa valkokankalla nähdä erinomaista kuvaa ilman, eh, että kuva huononee eh, elokuvan kuluessa. Eh, annetaan mahdollisuus myös 3Dlle ja joka on uusi ulottuvuus myös dokumenteissa ja animaatioissa. Myös Wim Wenders ja Cameron ovat innostuneet tästä kolmiulotteisuudesta. Teattereiden että heidän ei enää tarvitse varastoida eikä nostaa, ei asentaa eikä purkaa näitä kopioita, jotka painavat useita kiloja. Lisäksi voidaan laajentaa tarjontaa myös kulttuuritarjontaa muihin kuin elokuviin. Voidaan näyttää esimerkiksi suorana oopperaa tai konsertteja. Lisäksi teatteriyrittäjillä on mahdollisuus omaan digitaaliarkistoonsa, jossa voi olla sellaisia elokuvia, joita näytetään myöhemmin eh, silloin, kun eh, vaikkapa koulut tai opiskelijat eh, haluavat miten tärkeää on varustautua nopeasti digitaalisesti. Hyvin lyhyessä ajassa koko elokuvasektori on varautunut digitaaliseen aikaan Yhdysvalloissa, Euroopassa, Kiinassa. Nykyiset teatterit ovat melkein luopuneet 35 millin keloista ja omaksuneet tämän uuden teknologian. Mitä tulee uusiin teattereihin, joita rakennetaan tällä hetkellä, ne siirtyvät suoraan digitaali järjestelmiin ilman, että mennään 35 millin keloihin lainkaan. Lähestulkoon kaikki multiplex-salit ovat tällaisia tällä hetkellä. Euroopassa on kaikille kolmiulotteisille elokuville digitaaliset mahdollisuudet ja usein myös muille elokuville. Jotta kulut eivät tulisi liian kalliiksi, niin jakelijat haluavat mahdollisimman nopeasti tarjota digitaalista eh, tuotantoa, eh, koska tämä tulee 5-10 kertaa halvemmaksi kuin nämä perinteiset elokuvat. Sellainen teatteri, joka näyttää pelkästään 35 millin eh, filmiä, on vaarassa, että joutuu sulkemaan hyvin pian, koska jakelijat eivät enää jaa, jakele näitä perinteisiä filmejä. Kaikista näistä syistä, teknisistä, taloudellisista syistä, koko ala joutuu siirtymään nopeasti digitaaliseen muotoon ja ne, jotka ovat myöhässä, joutuvat siitä kärsimään. Ja kolmas kysymys on eri teattereiden epätasa-arvo digitaalisessa maailmassa. Euroopassa on 1130 multiplex-teatteria. Ne ovat 35 prosenttia kaikista valkokankaista. Niiden varustelu on erittäin edistynyttä. Mitä, miten sitten muut teatterit? Tilanne on hyvin päinvastainen. Ensi rivin teattereissa ne ovat usein monen salin teattereita, niin niitä on isoimmissa maissa ja isoilla markkinoilla. Siellä teatterin pyörittäjät suoraan tai eh, epäsuoraan eh, saavat jakelijoilta eh, rahallisia panoksia, joita kerätään kopiosäästöistä. Kyseessä on VPF, virtuaalinen kopiokorvaus, joka tulee vain yleisemmäksi ja tällä tavoin ala voi rahoittaa itse itseään, koska säästöjä saadaan ja sitä kautta niitä investoidaan myös lähes tulkoon puolet 815 teattereista Euroopan elokuvaverkostosta on äh, tässä mukana ja ne menevät nopeasti eteenpäin. Valitettavasti on paljon pieniä markkinoita ja on sellaisia tilanteita, joissa äh, teatteri ei voi rahoittaa tällaista äh, investointia, joka kerralla on 80 000 on paljon pieniä teattereita, joissa on yksi tai kaksi valkokangasta. Ne, ovat, ne rikastavat Euroopan äh, pienien kaupunkien tarjontaa, mutta niillä ei ole mitään mahdollisuuksia varautua digitaaliseen. Äh, niinpä meillä on vaarana, että tämä osio markkinoista katoaa, vaikka niillä on täysi olemassaolon oikeus ja ne edesauttavat sosiaalisessa elämässä elleivät julkiset varat, eurooppalaiset, kansalliset tai alueelliset varat täydennä näitä resursseja. Euroopan sinemas verkostossa, siinä on yli 2000 valkokangasta. Me voimme nähdä helposti, että satoja teattereita katoaa, vaikka ne tällä hetkellä ovat hyvin lähellä kansalaisiamme. Siitä syystä me painotamme sitä, että on kiire ja hyvin tarpeellista auttaa näitä pieniä teattereita, jotta ne voivat varustautua ja hoitaa kulttuurisen sosiaalisen tehtävänsä. Joissakin maissa, Ranskassa, Norjassa, Isossa Britanniassa on otettu käyttöön jo keskinäiset menetelmät tässä. Muut antavat täydentäviä tukia tietyn tyyppisille teatteriyrittäjille. Nämä aloitteet eivät valitettavasti riitä ja ne jakautuvat epätasaisesti Euroopassa. Niinpä monet teatterit, joilla on merkittävä äh, historia ja oikeutus, eivät voi enää elää. Mediaohjelma ja myös rakennerahastot ovat jo äh, valmiita investoimaan, mutta haluan kiinnittää huomiota siihen, miten kiireesti pitää toimia. Ja lopuksi vielä tulevaisuuden näkymät ajatellen koulutusta ja eurooppalaista elokuvaa. Digitaalinen elokuva tarjoaa mahdollisuuden hyvin monimuotoiseen elokuvatarjontaan. Kulut, mahdollisuudet jälkiäänitykseen ja tekstitykseen, ne tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia, joita aikaisemmin ei ollut, varsinkaan pienillä markkinoilla. Saadaan enemmän Euroopassa tuotettuja elokuvia, joita voidaan paremmissa olosuhteissa saada eurooppalaisille teattereille nähtäväksi. Tämä on mahdollisuus, johon kannattaa tarttua. Tällä tavoin eurooppalaiset elokuvat saavat vielä enemmän yleisöä. Meidän täytyy muistaa, että monimuotoisuus on erittäin tärkeä argumentti, kun puhumme näistä eh, teattereista, riippumattomista sellaisista varsinkin. Eh, mm, nyt meillä on hyvin nopeaa kehitystä. Eh, elokuvateatterit ovat tarttuneet mahdollisuuteen ja ne käyttävät eh, kaiken mahdollisuuden, jota tämä digitaalivallankumous tarjoaa, eh, varsinkin internetin kautta, blogien ja sosiaalisten verkostojen kautta. Tämä on interaktiivinen mahdollisuus ja tällä tavoin voidaan käyttää myös koulutus- ja kasvatusmahdollisuutta nuorison parissa. Nuoret lapset, voimme herkistää heidät kuvalle ja äh, antaa heille ymmärrystä, jotta he osa- osaavat valita vastaisuudessa eurooppalaisia elokuvia ja niitä näkyy myös suurilla elokuvafestivaaleilla. Meillä on valtavan maineikkaita, taitavia elokuvan tekijöitä Euroopassa. Meillä on myös hyvät teatterit. Digitaalisen järjestelmän pitää antaa lisäarvoa kaikille ja tällä tavoin elokuvateatterien pitää edelleenkin pysyä sellaisina tapaamispaikkoina, jotka ovat kaikille kansalaisille avoimia. Kiitos. Merci, monsieur Poirot. Kiitoksia, herra Poirot. Seuraavaksi sitten kuulemme Egedan pääsihteeriä. Ehkäpä herra Suarez Lozano voi ensi alkuun kertoa meille, mistä tämä Egeda on lyhenne. Olkaa hyvä. Thank you very much for Kiitos siitä, että olette kutsuneet minun edustamani järjestön tänne. Seuraan italialaisen eh, kollegani esimerkkejä ja puhun espanjaa. Egeda on se hallinnollinen järjestö, joka edustaa audiovisuaalistien tuotteen oikeuksia Espanjassa. Se edustaa yli tuhatta 400 tuottajaa tällä hetkellä. Joukossa ei ole pelkästään espanjalaisia, vaan jotakin satoja latinalamerikalaisia, jotka kielellisistä syistä ovat tulleet Eurooppaan Espanjan kautta. Niin, haluaisin sanoa, että on olemassa selkeä olennainen ero, ja tämä kaupankäynnin muoto alalla on eri kuin kaupankäynnin muoto musiikin alalla. Lainsäädännölliset ratkaisut eivät voi siis olla tästä syystä samanlaisia. Se, että on mahdollisuuksia hyödyntää mahdollisuuksia, jotta on, on havaittu, että näitä on olemassa musiikin alueella, mutta on kuitenkin syytä katsoa, minkälaisia lainsäädäntöjä tarvitaan, koska lainsäädäntö tulee sopeutumaan äh, tähän kaupankäynnin muotoon – emmekä voi ottaa sitä riskiä, ottaisimme käyttöön jonkinlaisen kaupankäynnin muodon osalta jonkinlaisen mutaation, koska se olisi epävarmuutta ja pelkästään voisi merkitä siihen, että menettäisimme kilpailukykyä silloin, kun meidän pitää pystyä toimimaan muiden kilpailijoiden kanssa, toimijoiden kanssa markkinoilla. Siis haluan sanoa, että ei ajatellen näitä olla mm, erityisjärjestöjä, jotka valvovat tuottajien oikeuksia ja audiovisuaalisella maailmalla, maailmassa tämä on hyvin rajallinen tämä tilanne, koska tällä hetkellä me pystymme toimimaan pelkästään kopiointiin ja uudelleen välittämiseen kaapeliverkossa. Kaikki muu hallinnointi on sitten vapaaehtoista. Mikä rooli saattaisi olla näillä hallinnollisilla organisaatioilla digitaalisessa ympäristössä? Ensinnäkin ne haasteet, joita olemme kohtaamassa, ajatellen nimenomaan tuottajia. Markkinoilla on lähi tilanne se, että kansalaiset pystyvät yhden tutustumaan hyvin suureen osaan eurooppalaista audiovisuaalista tuotannosta, niin nykyiseen kuin sellaiseen, joka on äh, luetteloitu. Ja välittäjien äh, tarpeen osalta hallinto keskittyy yhteismarkkinoilla nimenomaan suuriin luetteloihin, koska tästä syntyy halvempia yksittäiskustannuksia ennen kaikkea amerikkalaisiin joilla on ollut hyvin suuri menestys asiassa ja ajatellen myöskin ajankohtaisia eurooppalaisia tuotteita, jotka ovat myöskin menestyneet menneisyydessä. Toinen todellisuus, joka on kohdattava, on se, että puuttuu yhteinen kieli, joka vaatii lisäkustannuksia, jotka vaikuttavat myöskin välittämiseen. Tämä on se tilanne, joka meillä on tällä hetkellä ja se myöskin rajoittaa markkinoille pääsyä nimenomaan riippumattomien tuottajien kannalta. Mikä on vaihtoehto näille poissuljetuille? Tätä voimme kysyä itseltämme. Välitön yksilöllinen tai ryhmän pääsy merkinoille, tällaiset pienet nurkkakohtaiset markkinat, joista kuitenkin kustannuksista emme tiedä. Tästä voi syntyä kustannuksia riippumattomille myöskin ryhmille infrastruktuurikustannukset, toisin sanoen laajakaista, joka tarvitaan eh, nimenomaan kilpailukyvyn kannalta myös sen kustannukset, maksujen kerääminen, joka saattaa olla 50 prosenttia riippuen tapauksesta. Tämä tulos voi olla se, että suljetaan hyvin huomattava osa, osa sinema, nämä elokuva- ja audiovisuaalisia teoksia, jotka ovat eurooppalaisia. Nämä tuotteet, jotka eivät pääse markkinoille, koska se ei ole kannattavaa tai puuttuu toimintaa, joka pyrkisi siihen. Ja tämä johtaa siihen, että on vähemmän tarjolla eurooppalaisia teoksia ja huomattavasti vähemmän monimuotoinen tarjonta. Tätä tilannetta ajatellen on tärkeää, että julkinen sektori ottaa asiasta vastuun asiasta ja että pyritään kehittämään sellaisia mekanismeja yksityisellä sektorilla, jotka mahdollistavat sen, että riippumattomien tuottajien teokset pääsevät markkinoille. Tämä on mahdollista vain, jos on julkista tukea. Ja tässä tällaiset hallinnolliset hallintoorganisaatiot voisivat olla katalysaattorina näille hankkeille, koska niillä on välitön yhteys ja tietoa todellisuudesta. Espanjassa olemme tehneet eräänlaisen kokeilun, Espanjan tuottajien portaalin avulla, joka on toiminut vuodesta 2006 ja se on ollut avoin koko Euroopalle tuosta lähtien. Ja se, mitä voimme tarjota, on kokemus tästä asiasta. Ja lähes 900 espanjalaista elokuvaa, jotka ovat tarjolla verkossa, eivät kuitenkaan olisi nähtävissä. Jotta, on olemassa digitaalinen, jotta olisi olemassa digitaaliset markkinat Euroopassa, markkinat, jotka olisivat toimivat, tarvittaisiin lainsäädäntöympäristöä. Ja ensimmäinen askel olisi se, että direktiivi vuodelta 2004 numero 48 otettaisiin käyttöön. Emme saa kääntää selkää todellisuudelle joka monissa maissa on muuttunut tuomioistuimen päätöksen jälkeen, joka koski tapausta. Niin tiedetään siis, että ei ole olemassa lainsäädännöllisiä keinoja, joilla voitaisiin määritellä tekijät, jotka vaikuttavat tilanteeseen. Näissä olosuhteissa on hyvin vaikea kehittää markkinoita, jotta jotta ne pystyisivät toimimaan tehokkaasti. On tärkeää lähteä liikkeelle tästä hallinnon kannalta myöskin sitten orpoteosten kysymykseen. Meidän mielestämme tämä direktiivi olisi askel eteenpäin, mutta se olisi askel, joka olisi kuitenkin selvästi myös sellainen, että sitäkin voitaisiin parantaa. Ei tunneta ohjelman laajuutta, sitä ei ole selvitetty kuinka monia Orpoteoksia Euroopassa on, sitä me emme tiedä. On, tietoa on olemassa erilaisissa elokuva-arkistoissa ja vastaavissa. Kysymys on hyvin olennaisesta juridisesta ongelmasta, koska tällaiset eh, elokuva-arkistot eivät sinänsä eh, tallennat teoksia, vaan kopioita niistä. Ja kysymys on tallennussopimukseen liittyvästä kysymyksistä, ja monissa tapauksissa ei pystytä määrittämään sitä, kuka on varsinainen omistaja, kenen omaisuutta se on. Toinen asia on puhuttu orpoteoksista nimenomaan siltä osin, onko olemassa kysyntää kuluttajien parissa, sitä on olemassa. Tämä direkt, suunniteltu direktiivi sen osalta, ei ole pohdittu välttämättä sitä, miten pitäisi hallinnoida näitä orpoteoksia tehokkaasti. Tulos, joka saattaa syntyä, nimittäin tämä äh, on se, että syntyy 27 erilaista ratkaisua noin 20, kahden tai kolmen kuluessa, joka silloin merkitsee sitä, että äh, tulisi tällainen kansallista, kansallista lainsäädäntöä. Ja tämä merkitsi sitä, että tässä ei ole välttämättä vastattu siihen välittömästi, mitä kansalaiset olisivat halunneet. Voidaan, mm, pystyvätkö nämä hallinnolliset yksiköt hallinnoimaan näitä orvoteoksia tässä digitaalisessa ympäristössä ilman muuta, koska ne pystyvät tarjoamaan mahdollisuuden etsiä teoksia – ne ovat tottuneita hallinnoimaan suuria luetteloita ja myöskin määrittämään hinnat, jotka syntyvät transaktioista. Mustavaksi tietysti kilpailuviranomaiset puuttuvat tilanteeseen, kuin miksi Espanjassa on tapahtunut. Niillä on välineet harjoittaa tehokasta hallinnointia, joka on avointa ja jota voidaan valvoa julkisesti. Ne ovat aikaa myöten vakiintuneita ja niiden kustannu, hallintokustannukset ovat alhaisempia kuin julkisen sektorin kustannukset. Nämä edellytykset ovat sellaiset, näiden osalta voimme ymmärtää, että ne olisivat soverias väline orpoteosten hallinnointiin. Sitten vielä yksi asia, josta voisi myöskin lähteä käsittelemään, ja joka on, on älyllisen omaisuuden säätely yhtenäismarkkinoilla yhteismarkkinat, jolla on 27 erilaista lainsäädäntöä, on väline, joka aikaa myöten ei vastaa tarpeisiin, joita on siinä ympäristössä, jossa me toimimme. Espanjalaisten tuottajien kannalta katsottuna täytyisi kulkea, katsoa, että direktiivien tie on ollut erinomainen lainsäädännön väline, mutta kuitenkin nyt ne ovat saaneet aikaan sen, että on saatava aikaan kestävää tulkintaa ja meidän mielestämme eh, tämä tapahtuisi tuomioistuimessa viimeisten kahden vuoden aikana on, on puhuttu merkeistä, tuotemerkeistä enemmän, mutta me kysymme, eikö olisi parempi kuitenkin, että, että katsotaisiin 150 vuoden aikana sellainen säätely, säädösjärjestelmä aikaan, joka olisi kilpailukykyinen, joka sisältäisi yhden normin tällaiselle markkinalle kuin meillä on. Yes. Kiitoksia herra Suarez Losano. Tämä oli erittäin kattava. Kaikki, mitä me kuulimme, oli mielenkiintoista ja saimme hyvin paljon virikkeitä työhömme seuraaviksi kuukausiksi ja vuosiksi. Annan puheenvuoron tässä ensiksi varapuheenjohtaja Tryyppelille. Kiitoksia oikein paljon Doris. Haluaisin yhdistää nämä neljä erittäin mielenkiintoista puheenvuoroa ja esittää kysymykset niistä, koska tässä painotettiin eri vaihtoehtoja ja tässä taustat olivat erilaiset. No se, minkä nyt ymmärrän täysin hyvin, ja tämä on yhteinen intressi myöskin Euroopan tasolla, me haluamme saada aikaiseksi digitaaliset yhtenäismarkkinat, mutta – Tärkein kysymys kuuluukin, että mitä me teemme tämän, millaiset asetukset, säännöt, ehdot tässä ovat taustalla, koska ainakin minun näkökulmastani ilman tiettyjä sääntöjä on olemassa suuri vaara, että me luomme digitaaliset yhtenäismarkkinat, koska me olemme hyvin erilaisia kuin yhtenäismarkkinat Yhdysvalloissa ja tämä on nyt myöskin osa ongelmaa. Me emme voi tehdä eh, ikään kuin Yhdysvallat EU-ssa järjestelmää. Joten tästä syystä äh, nyt palaan näihin suuriin ristiriitoihin, joista olemme jo puhuneet kolmisen vuotta. Me olemme ihmisoikeusyleissopimuksen 27 artiklassa määritelleet vapaan kulttuuriperinnön saatavuuden ja kulttuurituotteiden saatavuuden ja samassa artiklassa myöskin tekijänoikeussuoja on mukana, joten on aina selvää, että meidän täytyy nämä kaksi tavoitetta pitää mielessämme samanaikaisesti. Ja nyt sitten pääsen näihin kysymyksiin, koska toivon, että voitte antaa meille joitakin vastauksia. Aloitan ensimmäisestä puhujasta, joka totesi, että me puollamme kyllä netin, netin neutraalisuutta, se on hyvä asia, mutta me haluamme eh, internetpalvelun tarjoajien avoimuutta liittyen hallinnointia. Mitä te tarkoitatte tällä? Tarkoittaako tämä sitä, että on olemassa tie, tiettyä vastuuta internetin palveluntarjoajien puolelta, mitä ne tekevät tieto liikenteessä ja monitoroinnissa. Ja tämä nyt liittyy siihen kysymykseen, että mikä on kaupallista käyttöä ja mikä on ei-kaupallista käyttöä. Onko teillä määritelmä tälle? Mitä se tarkoittaa? Sitten toiseksi totesitte, että nopea internet pitäisi olla saatavilla kaikille. No kuka nyt sitten maksaa? Valtio? Vai mitä tämä tarkoittaa sitä, että jos ihmisillä ei ole varaa tähän nopean nettiyhteyteen, niin kuka sitten maksaa nämä yhteydet? Sitten puhuitte eurooppalaisesta digitaalipassista. Voisitteko kertoa meille, mitä se tarkoittaa, mitkä ovat vaikutukset, soveltamisala ja niin poispäin? Sitten Nokian edustajalle. Teidän intressinne on erittäin eh, selkeä Nokiana, Nokian yhtiönä, että haluatte saada tietysti mahdollisimman paljon irti tästä digitaalisesta markkinasta ja se, mitä meillä vielä ole. Sitten puhuitte tekijänoikeusuudistuksesta ja haluaisin tietää hiukan enemmän määritelmistä. Ne totesitte, että meidän täytyy määritellä, mikä on yksityiskopio digitaalisessa ympäristössä, koska aikaisemmin Esimerkiksi ystävä teki seitsemän kopiota, mutta nyt sitten tämä ei ole enää mikään yksityinen tilanne, vaan hyvin julkinen ja mahdollisesti voidaan jakaa maksamatta miljoonien ihmisten kanssa, joten mitä tämä yksityiskopio tarkoittaa digitaalisessa ympäristössä? Onko teillä määritelmää mitä haluaisitte nähdä tässä? Sitten toinen kysymys, te puhuitte äh, näistä yhteisistä lupamenettelyistä. Tämä on mielestäni hyvä asia. Ja sitten puhuitte myöskin äh, reilusta korvauksesta. Mitä se on? Onko se jokin könttäsumma, markkinaperusteinen könttäsumma tai esimerkiksi joku tilausmaksu, liittyykö se tällaisiin opt-out-mahdollisuuksiin? Eli kaikki ne ongelmat, jotka liittyvät tähän reilun korvaukseen, miten tämä tehdään? Onko se markkinalähtöinen, valtiolähtöinen ratkaisu? Tämä ei ihan täysin käynyt selväksi. Sitten puhuitte näistä Yhdysvaltojen suurista yrityksistä, esimerkiksi Googlesta, jotka käyttävät tai hyötyvät paljon eurooppalaisesta sisällöstä. Mutta mitä tämä tarkoittaa taiteilijoiden, taiteilijoiden kanssa, taiteilijoille Saavatko he todellakin reilu korvauksen koska kulttuuripoliitikkona tämä kiinnostaa minua. Minä en mitenkään vastusta uusia yritysmalleja, en todellakaan minä halua niitä, mutta mitä tämä tarkoittaa taiteilijan kannalta? Voivatko eh, näistä tästä tuotannostaan elää ja mitä tämä sitten tarkoittaa digitaalisessa ympäristössä, joten tästä syystä tämä tekijänoikeusuudistus on sellainen, että me tarvitsemme kyllä myöskin sopimuslainsäädännön uudistusta EUn tasolla, jotta tässä voidaan tämä hoitaa myöskin liittyen näihin palveluntarjoajiin. Tässä olivat kysymykseni ja toivottavasti pystytte vastaamaan niihin. Kiitos. Toivon, että voitte muistaa nämä, koska me keräämme tässä vielä muutkin kysymykset. Edustaja Kavada. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi sanoisin, että, että erittäin mielenkiintoista Ehm, päästä tälle alueelle, eh, koska kyse, eh, kyseessä on varmasti paljon eh, suuria kysymysmerkkejä sellaisella alueella, jossa meillä on heikkouksia. Kaikkia ei ole vielä hyvinkään järjestetty. Ensinnäkin infrastruktuurit ja kulttuurinäkökohdat saada katon alle tavallaan. Minulla on tässä Yksi kommentti. Minun täytyy lähteä puoli eh, viideltä eh, valitettavasti. Ensinnäkin eh, digitaalimaailma. Minun käsittääkseni eurooppalaiset tutkijat ovat samaa mieltä siitä, että teollisuuden alana digitaalinen se on kolmannessa vaiheessa vallankumousta ihmiskunnassa. Meillä on ollut siis teollinen yhteiskunta ja nyt digitaalinen yhteiskunta, se on kolmas vallankumous. Tämä vallankumous tulee jälleen kerran, aivan kuten edellisetkin, yhden välineen kautta. Kyseessä on digitaalinen väline. Monet ongelmat tulivat esiin puheenvuoroissa ja mainitsisin itse vain yhden. Eurooppa on ongelmissa silloin, kun sillä oli rahaa. Silloin se ei varustanut kaikkia jäsenvaltioita laajakaistalla, varsinkaan maaseutualueita eikä pelkästään kaupunkeja. Tästä asiasta kärsitään nyt kovasti. Helga laittoi jo muutamia kysymyksiä tässä, joita ajattelin, mutta meillä ei ole kulttuurista säästöä, jollei ole mitään korvauksia. Ja tässä on sellainen tasapaino löydettävissä niiden osalta, jotka suunnittelevat teoksia ja jotka kuluttavat niitä. Ja nyt entinen kollegamme Valas tuli paikalle myös ja kysyisin tai ottaisin esiin sen, että Euroopan unioni vähitellen Mm, kilpailusääntöjen äh, nojalla on mm, menettänyt näkökulmansa, joka on ollut hyödyllinen äh, katsojille ja kansalaisille Siinä oli olemassa tasapaino yksityisten ja julkisten audiovisuaalisten yritysten kesken. Jos tämä näkymä on menetetty, meidän pitäisi hiukan eriyttää tarjontaa, erityyppistä tarjontaa, joten voitaisiin sitten katsojien kesken vapaasti valinta. Ja sitten muutama seikka. Minä olen UERn edustajan kanssa samoilla linjoilla. Meidän täytyy rohkaista niitä, jotka tekevät näitä alkuperäisiä oma tyyppisiänsä ohjelmiaan, koska ei voida mennä pelkästään valtavirtaan. Ja minusta vaikuttaa siltä, että tämä uutis toimitustiedotustoiminta, se on erittäin tärkeää. Ja siinä kuitenkin Euroopan unioni on tärkeässä osassa, joten nämä uutispalvelut, niiden pitäisi olla eh, sopiviin aikoihin. Ja kolmanneksi, jos haluamme eh, noudattaa tarjonnan tasapainoa julkisessa radiossa ja TV:ssä, minkälaista tukea ne sitten saavatkin. Meidän täytyy katsoa, että rahoitus on riippumatonta suhteessa poliittiseen valtaan ja se olisi johdonmukaista ja kestävä. Varsinkin tässä tulee mieleen Keski-Eurooppa koska en halua viitata mihinkään kollegoihin. Ja sitten nämä julkiset yritykset. Euroopan unionin pitäisi muistuttaa siitä, että viihdeohjelmat, asiaohjelmat, historia, tiede tai sitten asiaohjelmat tai uutisohjelmat, niiden pitäisi tulla uusien välineiden kautta. Huomaamme, että nuoret eivät enää pysy eh, tuolla satelliittitelevision piirissä, vaan lähtevät hakemaan sellaista tarjontaa, missä voi itse tehdä valintansa. Ja heidän, eh, heitä täytyy tässä auttaa ja Euroopan unionin pitäisi antaa suosituksensa tällä alalla ja eh, vähän vakavammin kuin tällä hetkellä. Kiitoksia herra Kavada. Seuraavana Boris esittelijä. Ja może nie, nie będę się odnosił e, do raportu. Niin, en tule viittaamaan mietintöön, jonka tulen esittelemään teille. Uskoakseni se vaatii oman keskustelunsa. Mutta haluaisin sitä kysymyksen asiantuntijoille. Toisaalta se, mistä me eniten olemme kiinnostuneet, on, että kulttuuritarjontaa laajennetaan, että audiovisuaalista tarjontaa eurooppalaisille kuluttajille laajennetaan. Me haluamme panna toimeen, haluamme panna toimeen yleissopimuksen, jonka Rova Trypel mainitsi. Toisaalta me tiedämme, että digitaalitekniikka luo uutta huomattavaa potentiaalia luovalle teollisuudelle ja on helpompi, helpompi saada pääsy äh, tähän. Tämä on nähtävissä jo Yhdysvaltain markkinoilla. Meillä Euroopassa on suurin kuluttajamarkkina. Tämä voi myöskin moninkertaistaa taloudellisen tulon tältä sektorilta. Minulla olisi kuitenkin kysymys, miten päästään tilanteeseen, jossa toisaalta digitaalisen teknologian ansiosta on parempi pääsy, joka on olemassa, koska nuori sukupolvi käyttää joka tapauksessa ei-lineaarisia palveluita, joten useimmissa tapauksissa tekniikasta tulee sellaista, että se on on demand. Miten voidaan varmistaa näiltä osin tekijänoikeudet ja korvaukset tekijänoikeuksien haltijoille? Miten saadaan näistä liiketoiminnan malleista sellaisia, että kuluttajat eivät joudu käyttämään sellaisia lähteitä, jotka eivät välttämättä ole laillisia, koska mehän tiedämme, että on olemassa huomattava, huomattavat laittomat markkinat Euroopassa. Tiedättekö, onko mahdollista varmistaa, että kuluttajalla on pääsy audiovisuaalisten äh, sisältöjen käyttäjäksi tehokkaiden yritystoiminnan muotojen kautta niin, että laiton näiden sisältöjen käyttäminen ei sellaista ei tapahdu ja syntyisi kuitenkin tuloa. Kiitoksia edustaja Kammereivert. Niin, kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitokset myöskin näille neljälle puhujalle. Olen kiitollinen herra Matsonelle siitä, että hän vielä kerran otti hyvin selkeästi esille, että hienoinkaan tekniikka ilman sisältöä ei hyödytä mitään, koska useinhan täällä Euroopassa tai parlamentissa olemme siinä tilanteessa, että kun puhumme digitalisoinnista, puhumme paljon tekniikasta ja unohdamme siinä yhteydessä usein, että sisältöäkin tarvitaan jota myöskin yleisradiopalvelun tarjoajat tarjoavat erittäin paljon ja tämä täytyy ottaa tässä huomioon ja tässä myöskin puhuitte tästä verkon neutraalisuudesta. Ja tässä konkreettinen kysymykseni kuuluisikin, että komissio on hiukan pidättyväinen ollut tähän mennessä, mitä tulee verkon neutraalisuuteen ja sen sääntelemiseen Euroopassa. Olisin halunnut saada arvionne EBUn edustajana, että tarvitsemmeko tässä vahvemmat säännöt Euroopassa, jotta voimme taata sen, että sisältö tulee syrjimättömässä muodossa kansalaisten käyttöön, koska olemme siinä tilanteessa, että eivät, eivät ainoastaan klassiset palveluntarjoajat tarjoa sisältöjä, vaan myöskin ne, joille verkot kuuluvat tai jotka ovat palvelun tarjoajina mukana. Joten tässä myöskin voi olla taloudellisia intressejä, että tietyt sisällöt halutaan pitää verkosta etäällä tai ainakin estää sen, että ihmiset pääsevät niitä käyttämään. Tämä oli yksi kysymys. Ja sitten kuulin, että puhuitte hybridi-TVstä Täällä Euroopassa meillä on tällä hetkellä, no nyt puhutaan taas tekniikasta, on hyvin erilaiset tekniset foorumit. Italialaiset ovat päättäneet käyttää eri järjestelmää kuin saksalaiset, mitä tulee hybridi-TV-hen. Tässä kysymykseni kuuluisikin, että tarvitsemmeko me tässä e, eurooppalaisia standardeja, koska tämäkin saattaa johtaa kilpailun vääristymiin markkinoilla, jos nyt laitteiston valmistajat joutuvat ongelmiin, koska he tuottavat pieniä tai ovat pieniä valmistajia. Se, että tässä tarjottaisiin erilaisia teknisiä foorumeja eri markkinoille. Tässäkin me tarvitsemme eurooppalaiset standardit, tekniset standardit. Ja sitten vielä tekijänoikeuksista. Tämä ajatushan kyllä vaikuttaa minusta erittäin miellyttävältä, mutta sitten tämä yksityiskopioiden periaate, että se siirrettäisiin digitaaliseen maailmaan – niin olisin kyllä tyytyväinen, jos voisimme löytää ratkaisun sille, että miten tämä onnistuu, varsinkin kun ajatellaan juuri sitä, mistä Helga Tryppel puhui. Onko teillä ajatus, minkä avulla me pääsisimme eteenpäin? Miten onnistuisimme siirtämään tämän yksityiskopion periaatteen digitaaliseen maailmaan, eli että saisimme aikaan tasapainon tekijän oikeuksien ja tekijöiden välille ja myöskin sisällön käyttäjien välille. Tässä varmastikin auttaisitte meitä erittäin paljon, jos, jos voisitte tästä antaa hiukan osviittaa. Niin, tämähän on ympyrän neliöiminen. Herra Dacosta. Eh, ringrazio molto la Presidente per questa... Kiitos puheenjohtajalle. On hyvä, että tällainen kuuleminen on järjestetty, joka minusta on tärkeä Mehän olemme juuri mutikkaassa vaiheessa, joka on lähestymässä, ei pelkästään täällä kosketa meitä, meidän valiokuntaan, vaan myöskin muita valiokuntia. Ja kysymys on juuri siitä, miten audiovisuaalinen tuotanto, miten digitaaliset näkökannat ja miten kulttuuriteollisuus Euroopassa tulevat toimimaan – tällä kaikilla on, tämä kaikki on saanut lisää arvoa viime aikoina. Haluan myöskin syömällisesti kiittää alustajia selkeistä esityksistä. Eh, herra Mazzoni sanoi. Haluaisin muistuttaa siitä, että me hyväksyimme tästä aiheesta hyvin tärkeän mietinnönkin, nimittäin tästä duaalista järjestelmästä – Kysymyshän on oikeastaan seuraavasta. Välin varat eurooppalaisella audiovisuaalisella alueella ovat siirtymässä perinteisestä teollisuudesta, anteeksi, välineet audiovisuaalilla ovat siirtymässä perinteisestä teollisuudesta nyt internettiin. Meidän pitäisi ajatella kokonaisuudessaan tällaista arvonluotiketjua. Ja tähän liittyen on kysymys, kuka, missä tulevaisuudessa tulee päättämään asioista, mihin suuntaan halutaan mennä. Yhtä ei saa unohtaa tässä, nimittäin investointivälineitä, investointia laadullisiin palveluihin kansalaisille. Nimittäin nämä investoinnit tulevat ennen kaikkea julkiselta taholta. Meillä on Euroopassa kuitenkin myös joitakin toimijoita, jotka oli edustettuina digitaalisilla alueilla, ja kun kuva on näin moninainen, kilpailukin on eriarvoista. Me tarvitsemme siksi ei pelkästään teollisia määräyksiä näitä sisämarkkinoita varten, vaan myös houkuttimia tai suojaa tietyille malleille. Ja tästä syystä haluaisinkin kysyä herra Matsuunelta, mitä hän ajattelee, miten saataisiin aikaan parempaa tasapainoa näiden vaatimusten ja tuotanto- ja levittämisjärjestelmien uudelleen organisoinnin välillä, jotta varmistetaan se, että saamme hyvälaatuisia tuotteita. Tämä, nämä ovat uudet haasteet. Ja sitten vielä toinen kysymys muille alustajille. Meidän täytyy tunnustaa teosten tekijöiden arvo, mutta saman aikaan meidän on varmistettava, että kaikilla on vapaasti mahdollisuus tutustua näihin teoksiin internetin kautta. Ja siksi haluaisinkin tietää, oletteko sitä mieltä, että olisi mahdollista, että me löysimme lukkoon sääntöjä palvelujen tarjoajille – ilman, että viime kädessä tästä aiheutuisi vahinkoa tutustumiselle, sisältöön tutustumisen mahdollisuuksille, jotta se voitaisiin varmistaa kaikille, myös internetissä. Saatahan käydä niin, että esimerkiksi tuottajien välillä tehdään sopimuksia siitä, että toimitaan yhdessä – ja mehän tietysti tiedämme, että on olemassa myöskin voimakasta pirattitoimintaa, mikä vaarantaa tämän kokonaisuuden. Miten pitäisi toimia sääntöjen osalta? Miten pitäisi varmistaa se, että kaikki voidaan panna toimeen? Kiitoksia edustaja Koosta. Sitten herra Bellet, duaalisen järjestelmän esittelijä. Zou eh, een paar bemerkingen in het Nederlands willen maken, voorzitter. Hartelijk dank. Eh, kiitoksia puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Aivan kuten tässä puhuttiin päätöslauselmasta ja mietinnöstä, äänestämme eh, parlamentissa marraskuussa. Ja tämä on nyt erittäin ajankohtainen aihe kun mm, nyt herra Kavada ei ole paikalla, mutta hän puhui myös tästä yksityisen ja julkisen äh, yhteydestä. Nyt me haluamme yhtenäismarkkinat, mutta haluamme säilyttää monimuotoisuuden ja haluamme säilyttää meidän kaksinaisjärjestelmämme se on otettu esiin myös tuossa päätöslauselmassa. Se on nyt valitettavasti uhanalaisena, varsinkin Itä-Euroopassa. Siitä kyse ei ole juuri tällä hetkellä, mutta Apple, Google ovat hyvin uhkaavia tässä suhteessa. Ja niin, anteeksi, tässä täytyy vähän korjata. Julkinen jakelija ei ole mitenkään uhkana kirjalliselle lehdistölle, mutta sen sijaan Google ja muut. Haluaisin tietää, mitä te olette mieltä tästä ja minkälaisia ratkaisuja voitaisiin ajatella – tässä on esitetty jo useita kysymyksiä. Piotr on puhunut muista vaihtoehtoisista kaupallisista malleista. Minä haluaisin tietää näistä muista malleista. Onko täällä, niin on paljon esitetty kritiikkiä, onko muita malleja olemassa. Varmasti on muitakin ehdotuksia. Ja minä haluaisin näistä tietää. Täällä on myös Nokian edustaja paikalla. Hän esitti hyvin huolestuttavia asioita meille, mutta meidän pitää puhua suoraan. Digitaalinen agenda on tärkeä Euroopan unionissa ja jos tätä sovelletaan ja täytäntöön pannaan kuten pitääkin, niin me valmistelemme tässä äh, sijaa aasialaisille yhdysvaltalaisille yrityksille täällä Euroopan markkinoilla. Äh, meidän äh, yrityksemme, eivätkö ne tule kuitenkin myöhässä jälkijunassa? Miten onnistuttaisiin tässä suhteessa digitaalimarkkinoilla? Emmekö me joudu näiden suuryritysten painon alle koska... Kiitoksia. Viimeinen puhuja edustaja Schilles. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää yksinkertaisen kysymyksen niille, jotka ovat elokuva-alalla. Haluaisin kuulla puhujilta, miten tämä digitaalinen siirtyminen olisi mahdollisimman lyhyt, jotta voisimme välttää se, että joudutaan maksamaan tämä muutos näistä selluloidijärjestelmistä ja miten voisimme rohkaista mainostajia siitä, että ne siirtyvät yhdestä formaatista toiseen, koska he näyttävät pelkäävän tätä. He tarvitsevat eurooppalaista taustatukea. Kiitos. Kiitoksia. Nyt pyytäisin asiantuntijoita asiantuntija vastaamaan. Annetaan ensiksi herra Matsolle puheenvuoro. Häntä, hänelle esitettiin eniten kysymyksiä. Lyhyesti ja ytimekkäästi, kiitos. I start. Uh, niin minäkö aloitan? Täällä esitettiin paljon kysymyksiä eri puhujien taholta, joten yritän vastata joihinkin. Ensiksi edustaja Trypel joka kysyi, että mitä me tarkoitamme avoimuudella tässä verkon neutraalisuuden yhteydessä. Kysymys on melko kinkkinen. Yritän olla mahdollisimman selkeä. No, avoimuus tässä liikenteen hallinnoinnissa tarkoittaa sitä, että internetpalvelun tarjoajat eivät saa syrjiä ja niiden pitää antaa meille tietoa, koska nyt kun katsotaan, katsotaan esimerkiksi keskustelua, mitä Yhdysvalloissa käytiin Comcastin kanssa, he eivät sanoneet mitään kenellekään ennen kuin joku sitten totesi, että no niin jotakin nyt jokin on vialla tämän nettiyhteyden kanssa. Ei siellä ollut mitään vialla, vaan hallinnointi mätti. Ja myöskin tämä liittyy sitten tähän suhteeseen palvelun tarjoajan kanssa. Tämä on ongelma. Tällaisia asioita täytyy käsitellä, täytyy olla takeet kuluttajalle ja teollisuudelle. No sitten korkeanopeuksinen internet, en, siis minä tuen tätä teidän mielipidettänne täysin. Ongelma liittyy tietysti siihen, että kuka maksaa yleensä. Tämä liittyy lainsäädäntöön, uskon, että tässä on tärkeä asia kyseessä ja se liittyy tähän spektrikysymykseen, laajuuskysymykseen. Eli siinä mielessä, että se, että tarvitaan tai että mobiilin internetin käyttö kasvaa tai kysyntä kasvaa jatkuvasti. Tässä tarvitaan kommunikointia paikasta toiseen. No, miksi me tätä tarvitsimme? Eli tässä oli yksi signaali, joka lähetettiin kaikille. No, tällä hetkellä, eli tässä yksi jaetaan liian monelle, tarvitaan enemmän tilaa viestinnälle. Totta kai, jos halutaan käyttää täyttä spektriä, niin siitä tulee hyvin harva, koska ei, ei voida muuttaa digitaalisia standardeja kolmen kuukauden välein, koska tarvitaan enemmän spektriä. Eli siis korkeaa nopeuksista internetiä ei voida ratkaista tämän spektrin kautta. Totta kai eh, siitä ollaan myöskin julkisesti kiinnostuneita. Todetaan, että me tarvitsemme sitä enemmän, koska kysyntää enemmän, joten me nyt sitten eh, poistamme osan julkisesta osuudesta tässä, koska tarvitsemme lisää tilaa. Onko tämä nyt oikea tapa toimia? Tai että jos lainsäätäjä ajattelee, että on olemassa toinen tapa Eli jos esimerkiksi korkean nopeuksista internetiä tarvitaan paljon maaseutualueilla, jotta ihmiset voivat pitää enemmän yhteyttä toisiinsa, tämä syrjii vähemmän, on hyvin paljon aiheita. Voin ainoastaan tukea tätä ongelmaa tai sen ratkaisua. No sitten puhuitte tästä digitaalisesta passista. No tämä nyt koskettaa kuluttajia. Me tarvitsemme yhden luvan, joka antaa meille mahdollisuuden tällaisella kollektiivisella sopimuksella käyttää näitä, koska meillä on tällä hetkellä eri sopimuksia, joita sovelletaan eri foorumeissa. Mitä enemmän meillä on näitä foorumeja, sitä enemmän meidän täytyy yksinkertaistaa elämämme, jotta tämä saadaan toimimaan. No sitten nämä orpoteokset, niin kuin kollega tässä jo aikaisemmin mainitsi, mitä nämä orpoteokset ovat. Me tiedämme kyllä, mitä ne ovat. Kaikki ne teokset, joista emme tiedä, kenelle tulisi maksaa, niitä pidetään orpoteoksina. Koska jos nyt halutaan yksi asia pistää julkiseen käyttöön internetissä, niin sitten meillä on ongelma liittyen näihin tekijänoikeuksiin. Totta kai me haluamme maksaa niistä, mutta emme tiedä kenelle vain että saatte ajatuksen tästä. Rai, minä tulen sieltä. Siellä tarjotaan digitaalista käyttöä Rain kirjastossa. 200 000 yksikköä 12 miljoonasta. No miksi? Emme tiedä keneltä, kysyisimme tietoa, että kenelle näistä oikeuksista maksetaan. Muutenhan nämä voitaisiin helposti antaa ihmisten käyttöön. skaalassa pidettiin konsertti. Siellä oli 220 ihmistä, jotka meidän piti identifioida 50 vuoden jälkeen, ovatko he edelleen eh, hengissä, eh, olivatko he naimisissa, oliko heillä paljon lapsia, eh, ovatko he menneet uudestaan naimisiin, onko muita lapsia, ketkä ovat perilliset. Eli tässä siis ajatus että siitä, miten monimutkainen tämä asia on. No sitten Kavada. Toivottavasti en unohtanut mitä. Niin, Kavada mainitsi hän puhui siitä, miten taataan jatkuvuus tai laatu, kun tuotetta jaellaan. Mitä tulee eh, julkisen palvelun rooliin, sehän on erityisen tärkeää. Nyt jo tarjotaan laadukasta sisältöä ja pyritään yhä enemmän keskittymään erilaisiin alustoihin ja foorumeihin. Me olemme juuri tätä varten olemassa. Joissakin maissa sitä ei meiltä vaadita. Se on iso ongelma, mutta jos katsotaan nyt tätä käyrää, katsotaan katsojia, kuulijoita internetin kautta yhä enemmän. Ja se tarkoittaa, että joitakin syrjitään, koska he eivät pysty tuottamaan internetin kautta. Ja sitten äh, en ole aivan, niin en olekaan ihan varma, tarvitaanko lainsäädäntöä, jos halutaan äh, sisällön syrjintää torjua. Niin kuin tiedätte, on saatu aikaan sopimus Norjassa ja se toimii jo tällä hetkellä – kaikki eh, eri toimijat. Ja nyt tuntuu toimivan, mutta tätä täytyy, tätä täytyy katsoa laajemmasta näkökulmasta. Yksityiskopio, niin tämä on kollegalle, joka tästä mainitsi. Minä itse olen kahden nuoren aikuisen isä. Eh, he heidän pitää tämän asian parissa toimia joka päivä. Ehkä palaan vielä uudestaan Rova Kostan kysymykseen. Te puhuitte olevanne hyvin tiukka ajassa, ajankäytössä. Niin. <laughs> Puheenjohtaja ilman mikrofonia. They were right. Endless, Okay. Uh, <laughs> Miss Costa eh, Niin, Eli resurssikysymys. Tämä on hyvin painava ongelma. Minä en nyt puhunut tästä aikaisemmin, koska minulla ei ollut aikaa siihen, mutta Nokian kollegakin puhui tästä aiheesta jo. Eurooppalaiset määräykset kattavat tällä hetkellä yhden osan näistä olemassa olemista varoista, mutta kaikki se, mikä tapahtuu esimerkiksi elokuvien kautta ja niin poispäin, niin se on katettu. Mutta tässä nyt sitten TV ja elokuva, ikään kuin nämä varat menevät internettiin päin. Ja sitten meillä on olemassa ero lineaaristen ja ei-lineaaristen kuluttajien välillä. Tässä meillä on aivan erilaiset toimijat Totta kai meillä on vielä hyvin vahvaa lineaarista tuotantoa. Mutta jos nyt puhumme esimerkiksi tällaista video on demandista, niin totta kai sitten nämä voimasuhteet muuttuvat. Jos suuri yleisö muuttaa kulutustottumuksiaan, niin tämä sitten myöskin johtaa siihen, että resurssit menevät uusille toimijoille, Googlelle, Applelle ja niin poispäin. Ja siellä äh, tämä, nämä markkinat eivät ole niin säännellyt. En nyt tässä halua sanoa, että he, niitä, niitäkin pyydetään maksuja, mutta jos nyt esimerkiksi ajatellaan, että 70-luvulla oli kriisi eh, Ranskan elokuvateollisuudessa ja sitten Ranskan hallitus totesi, no me sitten pyydämme TVtä mukaan maksamaan, että se tukee elokuvatuotantoa, eh, koska se on meidän kulttuurisen perinnön osa. No onko meillä nyt samanlainen tilanne tässä käsillä vai ei? Minä kyllä olen sitä mieltä, mutta no teidän täytyy sitten päättää, miten te arvioitte tämän tilanteen. No minä kyllä lopetan aivan kohta. Tämä on nyt viimeinen kohta. Aivan lyhyesti. Te mainitsitte lehdistön. No sillä nyt on suurempia ongelmia, kun meillä olen kyllä samaa mieltä ö, kanssanne. Tämä on keskeinen asia, mutta ei tässä nyt puutu mitenkään sisällön tuotantoa. Sitä kyllä tuotetaan Euroopassa, vaan ongelma on se, että sisältö on vapaasti käytettävissä, kukaan ei maksa siitä. Yksi asia, mikä pelottaa minua paljon, on esimerkiksi lähteiden lukumäärä. On mielenkiintoinen tutkimus, joka on tehty Cambridgein yliopistossa. Tämä liittyy lähteiden määrästä uutisille. Mitä enemmän ei, tai mitä vähemmän lähetetään ihmisiä ulkomaille, koska riskit ovat korkeat. Sitä vähemmän näitä lähteitä on. Me, meillä on kyllä enemmän tietoa netissä käytettävissä, mutta jos nyt katsotaan tarkkaavaisesti, niin voi huomata, että samoja asioita toistetaan vähemmillä lähteillä. Onko tämä pelottavaa? No kyllä, minun mielestäni kansalaisena. En nyt puhu EBUn tai mun edustajana, vaan kansalaisena. Tämä on minusta pelottavaa. Anteeksi. Niin, kiitoksia. En ollut niin tiukka koska useimmat kysymykset esitettiin teille. Nyt annan sitten Nokialle puheenvuoron. Toivottavasti hän ei puhu ihan yhtä kauan. Ei olla lyhyt sanainen, mutta minäkin haluan puhua tästä laajakaista käytömahdollisuudesta ja kuka siitä maksaa. Keskustelu on meidän kantamme katsottuna hyvin kummallista. Osa sitä tietysti on kaupallisesti maksettua ja sitten on tietty alue tässä kokonaisuudessa, joka vaatii julkista tukea. Enkä minä nyt aja sitä, että jokainen maa, jokainen alue, että ne pitäisi käyttää samaa mallia. Sanoisin vain, että Euroopassa on hyviä malleja. Suomessa meillä on sitouduttu rakentamaan sadan megabitin ö, joka ikiseen talouteen suuressa maassa, ja me käytämme tässä julkisia varoja tämän vastataksemme kysymykseen. Nämä varat, kysyntään nämä varat tulevat osittain kohesiovaroista, on valtaisia resursseja käytettävissä ja osittain varat on kerätty antamalla 40 toimilupaa, joten on olemassa sitoutunutta julkista tukea koko tähän toimintaan. Ja tämä on päätös, joka on tehty yksimielisesti koko yhteiskunnassa. Ei tämän pitäisi olla liian vaikeaa. Resursseja on. Kysymys on vain siitä, että tehdään päätöksiä. Sitten kysymyksiin, joita minulle osoitettiin. Haluaisin käsitellä yhtenä kokonaisena yksityiset kopioin, yksityinen kopiointi ja korvausten maksaminen. Yksityinen kopiointi, sen laajuus. Jos meillä on CD, me pystymme kotona, autossa, veneessä ja mökillä käyttämään sitä. Nyt jos sitä tekee digitaalisen kopion, joutuu maksamaan neljä kertaa. Onko kysymys joka kerta erillisestä yksityistä kopiosta vai ei? Tämä ei ole täysin selvää. Ei kuluttajalle, ei palveluntarjoajalle, eikä itse asiassa myöskään tekijänoikeuksien haltijalle. Emme me tiedä. Meillä ei ole määritelmää sille, mikä on yksityinen kopio. Joku sanoo, että jos annetaan lisenssejä sisällölle, siihen lisenssiin lupaan ei voi sisällyttää myöskin korvausta yksityistä kopioinnista, mikä on hyvin erilainen tulkinta mistä on hyvin aina tulkinta erityisessä Eurooppa. Joissakin maissa tämä voidaan tehdä, joissakin maissa sitä ei voi tehdä. Joten meillä on täysin erilaiset määritelmät yksityistä kopioinnista. Meidän pitää saada aikaan harmonisoitu määritelmä siitä, mikä on yksityinen kopio. Toiseksi reilu korvaus. Direktiivin mukaan palkion täytyy perustua aiheutettuun vahinkoon. ja sehän täytyy perustaa oikeudenmukaisen korvauksen. Kuitenkin vaatimukset, joita me saamme teollisuuden puolella, että meidän pitäisi maksaa tekijänoikeuskorvaus sen mukaan, mikä on tietokoneen muistin suuruus tai vaikka olipa sitten niin, että tietokoneessa tai ö, Damaskin käytetään siinä koko tämä muisti siihen, että ne ovat omia kuvia, itse otettuja kuvia tai vastaavaa. Tämä ei ole mikään oikeudenmukainen korvaus. Täytyy olla määritelmä oikeudenmukaiselle korvaukselle. Pitää myöskin olla jokin tapa mitata, mikä tämän korvauksen suuruuden pitää olla. Tavallisesti me emme tee riippumattomia selvityksiä siitä, miten paljon muistin tilasta käytetään yksityisiin kopioihin. Ja sitten palkkiot. Me tuemme periaatetta, että taiteilija, tekijänoikeuden haltija saa reilun korvauksen tekemästään työstä. Se on selkeä periaate. Ja on hyvin vaikea nykyisessä järjestelmässä toimia. Me emme näe, että taiteilijat saisivat reilun korvauksen siksi, että järjestelmä on niin monimutkainen. Meillä on erinäisiä erinomaisia yhtiöitä, Euroopassa Spotifysta lähtien, jotka ovat luoneet teknisiä järjestelmiä, joissa jokainen yksittäinen musiikkikappale, joka vedetään verkosta, imuroidaan verkosta, on rekisteröity. Ja jokaisesta tällaista Artist and... latauksesta siirtyy tietty summa taiteilijalle myöskin ja tietty summa sille järjestölle, joka valvoo oikeuksia. Mutta meidän nykyinen järjestelmämme estää tämän tyyppisiä järjestelmiä pantavaksi toimeen Euroopassa, koska meillä on oikeudellinen järjestelmä, joka pakottaa taiteilijat kuuluvan, taiteilijat kuuluvan tällaisiin yhteisvalvontajärjestöihin, jotka eivät mahdollista tällaisten järjestelmien toimintaa. Me näemme, että yhä suurempi osa nuoria taiteilijoita pyrkii luotaamaan luotaamaan toimimaan järjestelmien ulkopuolella ja tämän yhteyttä tällaisiin internetin palveluntarjoajiin, jotka antavat täyden korvauksen reaaliajassa ja mahdollistavat sen, että he saavat täydet korvaukset, joten yksinkertaisesti on olemassa säädöksellinen este, jonka me nyt näemme, joka ei mahdollista sitä, että voisimme luoda oikeudellisen, oikeudelliset määräykset, jotka liittyvät sisältöihin internetissä. Ja siksi me kärsimme myöskin tästä piratismista. Se johtuu siitä, että meillä ei ole oikeudelliset laillisilla, laillisilla lähteissä palveluita, jotka olisivat tarjossa, tarjolla kohtuullisilla hinnoilla. Sitten alakomaalaiselle herralle, kyllä, jos meillä ei ole asianmukaista ympäristöä, me jätämme markkinat amerikkalaisille toimijoille. Mutta jos meillä olisi yhtenäismarkkina, voisimme saada Spotifyn ja muut maksam, kasvamaan ja luomaan kriittisen massan. Ne voisivat palvella, palvella eurooppalaisia kuluttajia ja ne voisivat toimia niin, että ne voisivat myöskin antaa eurooppalaisia palveluita ja myydä myöskin eurooppalaista sisältöä Euroopan ulkopuolella ja asettaisivat kyseenalaiseksi, haastaisivat Googlen ja Applen. Mutta nykyisessä järjestelmässä meillä jää vain jakelumarkkinat mikä merkitsee sitä, että me palvelemme ulkopuolisia toimijoita. Thank you very much. So... Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Suores Luzano. Haluatteko vastata kysymyksiin tai käyttää muussa mielessä puheenvuoron? Uh, pardon me? Covered most things, so please. Tässä nyt on katettu ehkä useimmat asiat. Viisi minuuttia, koska meidän täytyy kuulla vielä muitakin Ensimmäinen kysymys on, me puhuimme taiteilijoista, operaattoreista. Me emme ole tuottajista juurikaan puhuneet. Tuottajat ovat kuitenkin avain tällä alalla. Ranskalainen tuomioistuin sanoo, että hänen pitää hyväksyä vastuu siitä työstä, joka tuotannossa tapahtuu, ja se hän ottaa riskin. Ilman tuottajia me emme näkisi mitään tuotantoa. Ja toinen kysymys on sitten, jos markkinat ovat hyvät, jos ne ovat avoimet ja kestävät. Mikä tähden amerikkalaiset eivät ole markkinoilla? Meidän täytyy tätä miettiä. Amerikkalaiset yrittävät, yrittivät ison britannian jokin vuosi sitten ja se ei onnistunut. Se onkin kysymys, jota meidän täytyy miettiä. Me teemme töitä, jotta voimme lisätä tarjontaa ja tätä kautta näin saamme lisää verkkoa ja laajemman verkon. Ja tässä on jo mietitty, että oikein hyvän laajuuden saa 300 miljardilla eurolla ja kuka sitten tällaisen maksaa. Kuluttajat tukevatko, tuetaanko edelleen liike-elämää? Ja on puhuttu myös siitä, että pitäisi muuttaa liiketoimintamallia. Se on jo muuttumassa. Me yritämme sopeuttaa ja sopeutua koska meidän, eh, meidän elämämme on tästä riippuvainen. Nyt eh, laajakaistan käyttö, eh, siinä usein oikeuksien haltijat ovat joutuneet maksamaan ja näitä oikeuksia on käytetty eikä heille ole maksettu korvauksia. Sitten nämä yksityiskäytön kopiot, useimmat niistä, niitä on käsitelty Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksissä pari kuukautta sitten. Ensinnäkin siellä määriteltiin, mikä on yksityiskopio. Se on kopio, joka tehdään omaan käyttöön yksityishenkilölle. Tässä ei puhuta käsitteestä, vaan määristä, jos kyseessä on yksi kopio ja jokainen kopio on erikseen oma yksityiskopionsa. On aivan selvää, mitkä ovat yksityiskopion rajat. Siinä sanotaan, että pitää maksaa ja sitten tästä siellä sanotaan, ja tätä sanotaan myös tekstissä, että jäsenvaltio voi siirtää korvauksen maksun näiden laitteiden haltijoille tai niille yhtiöille, jotka tarjoavat kuluttajalle kopiopalvelua. Tässä puhumme eh, tietokonemaailmasta sen tähden eh, ennen kuin eh, Apple lanseerasi iCloudin puhuttiin sadasta miljoonasta dollarista levyyhtiöille. Kiitoksia oikein kovasti. Thank you very much. Now, uh, Monsieur Kiitoksia. Nyt vielä sitten eh, herra Poirot näistä elokuvaan liittyvistä kysymyksistä. Aivan lyhyesti eh, digitaalisen siirtymän kysymys ja se nopeus, jolla se tapahtuu tällä hetkellä on sanottava aivan selvästi, että se on melkeinkin jo tapahtunut ainakin osittain osittain Euroopassa. Sanoin juuri, että tällä hetkellä on paljon elokuvateattereita, jotka ovat täysin digitaalisia jo joten sinne äh, menee vain digitaalisia äh, kopioita tarjontaan. Äh, ei tästä ole tulossa Eurooppaa kahdessa nopeudessa, vaan yksi nopeus. Kaikkien pitää lähteä digitaaliseen toimintaan jos vahinkoja on ja jos pitää sulkea teattereita, jos jakelijoiden pitää lopettaa toimintansa, kiinnitän huomiota siihen, että nämä eivät ole tietenkään multiplex-saleja, eivätkä isoja jakeluyhtiöitä, jotka joutuvat lopettamaan, vaan riippumattomia itsenäisiä saleja, e, teattereita. E, ja tällä puolella vahinkoa tapahtuu mutta tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin, kun katsotaan jakelua ja teattereita, eurooppalaista elokuvatarjontaa, myös multiplex saleissa on kansallista elokuvaa hyvin paljon, eurooppalaista vähemmän, vaan nimenomaan nämä pienet teatterit, riippumattomat, edistävät eurooppalaista tuotantoa. Niinpä meidän pitää löytää ratkaisuja, jotta siirtymä olisi mahdollisimman nopea ja siinä suosittaisiin itsenäisiä jakelijoita ja teattereita, jotka tekevät töitä eurooppalaisen elokuvan puolesta. Siitä syystä pitää toimia hyvin nopeasti. Puheenjohtajalla ei mikrofonia. Puolan puheenjohtajavaltio Aleksandra Petskalinsa viisi minuuttia ei enempää. Dario Slovanski ei enempää. Nämä ovat Euroopan unionin toimielimiä. Niiden täytyy pitää kiinni ajasta. Olkaa hyvä. Rova Aleksandra, saatte puheenvuoron. Vielen Dank, äh, Frau Kiitoksia paljon puheenjohtaja siitä, että kutsuitte äh, meidät tänne ja tarjositte mahdollisuuden puhua täällä minä puhun englanniksi, koska se on minulle hiukan helpompaa. Kiitoksia vielä kerran valiokunnalle ja myöskin alustajille näistä esityksistä ja hyvin mielenkiintoista keskustelusta. Minä haluaisin aivan lyhyesti muutamin sanoin kertoa, mikä on nyt tärkeää Puolan puheenjohtajavaltiolle, mitä tulee audiovisuaaliseen politiikkaan ja mitä, mitkä me pidämme keskeisinä asioina. Ensinnäkin sisällön digitalisointi ja erityisesti perinnön elokuva- ja audiovisuaalisen perinnön digitalisointi. Tämä on meidän mielestämme äärimmäisen tärkeää. Olemme sitä mieltä, että uusi digitaalitekniikka tarjoaa mahdollisuuksia pitää kiinni eri audiovisuaalisista töistä ja elokuvista, mutta myöskin niiden käytettävyys on helpompaa Euroopan kansalaisille ja myöskin muille maailman kansalaisille. Kuitenkin eh, digitaalisen aikakauden eh, nousu on myöskin esimerkiksi herättänyt kysymyksiä eh, niistä instituutioista, jotka tarjoavat mahdollisuuksia saada käyttöön kulttuuriperintöä. Myöskin Europeana digitaalinen kirjasto on keskeisen tärkeä meille. Sen rooli digitaalisessa maisemassa on sellainen, että se täytyy määritellä. Meidän pitäisi saada aikaiseksi kestävä rahoitusmalli europeanalle ja sen tulevalle kehitykselle. Tästä syystä Puolen, Puolan puheenjohtaja valtio ehdottaa audiovisuaalisen elokuva-alan digitalisointia ja myöskin tekijän oikeusasioita tulisi käsitellä epävirallisessa ministerikokouksessa Rotslavissa syyskuun 9. päivänä. Sitten toinen asia, johon haluamme kiinnittää kaikkien huomion, on turvallisuus digitaalisessa ympäristössä. Esimerkiksi alaikäisten turvallisuus on tärkeä. Digitaalinen aikakausi on aiheuttanut merkittäviä muutoksia. Lapset ja nuoret käyttävät kaikkein luonnollisemmin näitä laitteita, mutta ne ovat kaikkein herkin ryhmä, eivät ole aina tietoisia niistä riskeistä, joita nämä audiovisuaaliset palvelut voivat tarjota. Tästä syystä tarkoituksemme on vastata johtopäätösten muodossa komission raporttiin alaikäisten suojelemisesta. Mielestämme on myöskin tärkeää, kun ajatellaan turvallisempaa internetpakettia, joka nyt seuraavina kuukausina tulee – Myöskin audiovisuaalisten töiden jakeleminen Euroopassa niin on tärkeää myöskin käsittää media, käsitellä mediaohjelmaa. Komissio tekee ehdotuksen seuraavalle rahoituskaudelle tämän vuoden loppuun mennessä. Me olemme vakuuttuneita siitä, että elokuvien luominen on Euroopan poliittisen projektin sydämessä. Tästä syystä meidän tulisi maksimoida ponnistelumme, jotta voimme varmistaa, että mediaohjelma saa sen rahoituksen, joka vastaa sen kunnianhimoa tulevaisuudessa. Mitä tulee elokuvan digitalisointiin, tämäkin on äärimmäisen tärkeä aihepiiri Puolan puheenjohtajavaltiolle. Me haluamme varmistaa, että digitaalinen elokuva on mahdollisuus, jota ei jätetä käyttämättä, mielestämme on myöskin äärimmäisen tärkeää antaa mahdollisuus EUlle kerätä niitä välineitä, joita tarvitaan, jotta saadaan aikaiseksi eurooppalaista kohesiota. Talouden termeissä totta kai tämä tarkoittaa myöskin eh, rahoituksellista sykäystä. Kestävä rahoitus voidaan saavuttaa ainoastaan, jos EU antaa ne, ne taloudelliset resurssit, joita tarvitaan ja myöskin tukee tätä ainutlaatuista monikulttuurista hanketta. Me voimme valita kaiken näköisistä välineistä. Ei varmasti voi olla mitään tällaista yksi kaikille eh, lähestymistapaa. Meillä on ollut hyvä hanke, joka käyttää rakennerahastoa, mutta tietysti uskomme, että meidän täytyy todellakin, tai että tarvitsemme uutta projektia tähän. Annan nyt tässä tekijänoikeusedustajalle puheenvuoron. Kiitoksia, herra Obanski. Vain viisi minuuttia. Thank you very much, uh, Madam Chairperson. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos teille sopii, minä haluaisin lisätä muutan, muutaman sanan tekijänoikeusnäkökulmasta. Ne, tekijänoikeus on mainittu usean otteeseen tänään. Se vaikuttaa merkittävästi digitalisointiin ja pan-eurooppalaiseen teosten jakeluun siitä huolimatta te, tekijänoikeuslainsäädäntöä ei pitäisi nähdä ainoastaan esteenä sisältöön pääsyyn ja digitaaliseen yhtenäismarkkinaan. Me, meidän mielestämme se on myös kannustin, jotta voidaan luoda kulttuuripääomaa ja te, tekijänoikeuksien haltijoiden pitäisi hyötyä myös digitalisoituvista markkinoista se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että meidän ei pitäisi helpottaa eh, sisällön saatavuutta niin, että eh, poistaisimme eh, oikeudellisia esteitä, mutta meidän pitäisi puuttua ongelmiin myös, jotka liittyvät töihin, joita ei voida käyttää muista syistä, esimerkiksi orpoteokset ja kaupallisen maailman ulkopuoliset teokset siitä syystä komission ehdotuksessa yritetään löytää ongelmiin ratkaisuja, varsinkin ajatellen tekijänoikeussuojattuja sisältöjä. Aivan äskettäin komission tiedonannossa vahvistettiin teollisten tekijänoikeuksien yhtenäismarkkinoista tiedonanto. Mitä tulee Euroopan kulttuuriperintöön, komissio ehdotti lainsäädäntöpuitteita, jotta an, otettaisiin käyttöön myös orpoteokset. Tämä on painopistealue puheenjohtajavaltiolle ja mahdollisimman hyvin yritämme tätäkin puolta hoitaa. Me olemme jo aloittaneet keskustelut työryhmätasolla neuvostossa. Tämä on tietenkin tärkeää, mutta vasta ensimmäinen askel silloin, kun saadaan aikaan Euroopan digitaalista yhtenäismarkkinaa. Tämä ei tietenkään ratkaise kaikkia rajat ylittäviä toimilupaongelmia kaikenlaisten teosten osalta. Me olemme tyytyväisiä vihreään kirjaan, joka koskee eh, audiovisuaalisten eh, teosten eh, kuulemista ja se julkaistiinkin jo tänään. Me odotamme äh, aloitteita myös hallinnosta ja tulevat äh, aloitteet varmasti äh, niissä puhutaan tekijöiden oikeuksista ja teoksien saatavuudesta. Ja tässä halutaan heijastella Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta ja ne ovat saatavilla kautta Euroopan. Tässä mukana on myös oikeus saada kunnollinen korvaus. Mitä tulee puheenjohtajavaltion työohjelmaan, meidän pääpainopisteemme on orpoteosdirektiivissä, mutta myös jos hyväksytään komission ehdotus vielä tänä vuonna, aloitamme keskustelun neuvostosta mahdollisimman pian. Kiitoksia oikein kovasti. Great. Kiitos. Hyvä, tämä sisältökin, hyvä puoli. No niin, nyt annan puheenvuoron komissiolle samassa menettelyssä. Kiitos, että olette paikalla. Meillä on herra Trettenbrai, hyvin saksalainen nimi, joka on DG Infosta. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Niin, tässä kysymys on itävaltalaisesta nimestä. Jopa itävaltalaisesta nimestä. Niin, kieli on yhteinen, joka erottaa meidät. Ich werde mich kurz halten und eigentlich... Aion olla lyhytsanainen ja täällä on muitakin asiantuntijoita, jotka haluavat käsitellä näitä asioita ja haluaisin puhua oikeastaan vain hybriditelevisiosta, siis tästä internettelevisiosta sanoa sana sen. Tämä nousi esille keskustelussa useampaan otteeseen tänään. Herra Matsone mm, jotenkin vaati, että pitäisi olla samojen sääntöjä nyt voimassa kun internet on myöskin televisiossa. Minusta ensinnäkin kysymys ei ole samasta välineestä, kysymys on laitteesta. Takana olevat välineet, palvelut, joita pyydetään, siis palvelut, jotka ovat lineaarisia, televisio, lineaariset palvelut ovat edelleenkin kaksi eri asiaa. Ja toisaalta säännöt ovat jo pitkälti samat. Televisiodirektiivin uudistaminen suuntasi juuri tähän, ja sitähän keskusteltiin täällä talossa myös. Ja määrä, laadulliset määräykset ovat samat lineaarisille ja ei-lineaarisille palveluille. Sama koskee näitä äh, nuorison suojaa ovat samat, ne on sopeutettu näihin välineiden muotoon ja kummassakin tapauksessa on olemassa määräyksiä, jotka liittyvät nuorison suojelemiseen. Sitten on olemassa kvantitatiiviset mainosmääräykset, joista sitten keskustellaan hiukan eri tavoin. Julkisten yhtiöiden kannalta on kysymys näiden käyttöönomista siinä toivossa, että en tiedä miten näitä minuuttimääräytet voivat olla järkeviä, jos on kysymys palveluista, jotka pitää tilata, mutta samaan aikaan puhutaan kuitenkin tietystä vapauttamista tällä alueella myöskin lineaaristen palvelujen osalta. Ajatellen siis määrällisiä palveluita vielä kerran. Rova Kamevat puhui siitä, mikä on standardien kysymys. Siinä on kaksi näkökantaa. Tänään otettiin esille se, että onko kysymys ongelmasta tuottajille. Meidän keskustelussamme tämä ei ole niin usein noussut esille, koska taustalla oleva internetprotokolla on pitkälti standardisoitu. Se, mikä on keskustelussa esille, on ongelma, joka liittyy yhtymäkohtaan käyttäjän suuntaan. On eh, varma eh, vaara siitä, että, että, että tässä myös välitään muita tietoja. Miksi Iso-Britanniassa ihmiset käyttävät eri ohjelmia kuin Saksassa tämä on asia, jota pitäisi tarkastella. Gern und die, wenn mit Ihrer Zustimmung... Haluaisin tehdä vielä siis yhtenäisen lyhyen yhteenvedon vielä teidän suostumuksellanne, koska monet asiat, tämä ei yhtenäismarkkina, digitaalinen yhteismarkkinat, se puhuttiin eri maista. Ja se on tänään hyvin tärkeä kysymys. Ajattelen vihreän kirjan hyväksymistä ja kollegat voivat siihen antaa kompetentista tietoa. Nova Dolby, teillä on puheenvuoro juuri siksi, että tänään hyväksyttiin tämä vihreä kirja. Voitte tuoreeltaan kertoa siitä, Ehkä siinä on ratkaisuja, ehkä vain kysymyksiä. Olkaa hyvä. Uh, my intervention could be very... Minun puheenvuoroni on hyvin lyhyt. Uh, lähinnä kysymyksiä. Erittäin laaja ja monimutkainen aihe on käsillä. Monet täällä ovat ottaneet esiin monia kysymyksiä. Me aloitimme eh, peruspalikoista. Ensinnäkin kulttuurin eh, ala on erittäin tärkeä Euroopassa, ei ainoastaan eh, taloudellisesti, vaan myös sosiaalisesti. Ja on nähty, että tähän mennessä audiovisuaaliset markkinat ovat olleet lähinnä kansalliset. Eh, kaikista niistä syistä, jotka on täällä otettu esiin. Ja kolmanneksi, teknologia muuttuu, kun eh, tuottajat ja jakelijat eh, antavat materiaalin kuluttajien saataville, jos kuluttajat sitä haluavat. Ja sitten miljoonan dollarin kysymys ehm, sääntelyerot EU-ssa, estävätkö ne uudet mallit ja kuluttajien pääsyn ja e, estävätkö ne myös e, kunnan korvaukset tekijöille. Vihreässä kirjassa me e, luonnostelemme tätä tilannetta ja me otamme hyvin vakavasti sen asian, että audiovisuaalinen sektori on hyvin erilainen kuin musiikkiala Musiikkiala on dokumentoitu moneen otteeseen, mutta täällä kun puhutaan audiovisuaalisesta alasta, me tarkastelemme yksittäisiä toimilupia. Elokuvatuottajilla on yleensä kaikki oikeudet käsissään ajatellen omia teoksiaan. Tekijänoikeuspuitteet eivät mahdollista eurooppalaista toimilupakäytäntöä näissä ja siitä syystä meillä on kansalliset markkinat, joissa tuottajat itse toimivat alueelliselta pohjalta. Erittäin merkittävät kulttuuriset, kielelliset erot ja siitä syystä sisältö ei liiku niin hyvin yli rajojen kuin musiikki. Usein jälkiäänitys ja tekstitys tulee myöhemmin mukaan ja mukaan tulevat myös makukysymykset. Vihreällä kirjalla haluamme ymmärtää, mitkä ovat ongelmat audiovisuaalisella alalla, miten laajoja ja millaisella toiminnassa sitä esiintyy, miten on-demand-video toimii, miten laaja se on, ja mitä tulee eurooppalaisiin eh, tuotantoihin, niin eurooppalainen tuotanto eh, sillä siihen suhtaudutaan eh, eri tavalla kuin laajamittaiseen yhdysvaltalaiseen EUn EUssa on hyvin pirstaloitunutta tuotantoa ja siellä on nähtävissä suuri osa markkinoista yhdysvaltalaisten tuotteiden vallassa. Et meidän täytyy kysyä sidosryhmiltä, että minkä, minkä laajuinen ongelma on ja minkä tyyppinen se on. Me haluamme erilaisia vaihtoehtoja ja tässä kollektiivinen lisenssi on yksi ratkaisu. Me olemme, olemme ottaneet esiin kysymyksiä myös harmonisoidusta tekijänoikeuskysymyksestä. Siinä otetaan poikkeukset ja rajoitukset huomioon. Me kysymme myös alkuperämaa periaatteesta ja yksittäisistä tekijänoikeuskappaleista EU-ssa – mitä tulee tähän toiseen osaan vihreässä kirjassa, me puhumme myös tekijöiden palkkioista ja esiintyjien palkkioista, niin kuin tämä on otettu täällä esiinkin. Ne, jotka, eh, ne, jotka tekevät, heidän pitää saada kunnon palkkiot ja korvaukset. Niin me katsomme myös audiovisuaalisen eh, teoksen käyttöä eh, ja vammaisten saatavuutta tai saatavuutta vammaisille ja erityistarpeet, joita on elokuvaperintölaitoksilla ja silloin kun ne pyrkivät digitalisoimaan er-, eurooppalaista perintöä. Minä voisin jatkaa vielä muista tekijänoikeuskysymyksistä tai voin jättää asian tähän. Kiitos. Kiitoksia paljon, Rova Dolby. No, minä luulen, että kun luemme vihreän kirjan, niin varmasti lisää kysymyksiä nousee esiin niiden ohella, joita olemme tänään itse esittäneet ja joita jopa nämä asiantuntijat vielä esittivät. Ongelma on se, että me emme ole vielä saaneet kovinkaan paljon vastauksia. Ja ne vastaukset, joita yhdet antavat, ovat sellaisia, että toiset eivät välttämättä näe niitä yhtä mielellään. No esimerkiksi tässä tekijänoikeusasiassa on niin paljon vastauksia, ja nämä vastaukset ovat todellakin ympyrän neliöimistä, joten toivon, että tällä alalla pystymme ainakin vastaamaan enemmistön vaatimuksiin. Minä kiitän asiantuntijoita. Me kuulimme paljon sellaista, minkä jo ehkä tiesimme, mutta emme ehkä näin yksityiskohtaisesti. Ja esimerkiksi eh, Eurosineman edustajalle voin sanoa, että totta kai yhdessä teidän kanssanne puolamme sitä erittäin vahvasti, että mediaohjelma ottaa sen tehtävän, josta te puhuitte, eli siitä, että pienten elokuvateattereiden digitalisointi mahdollistuu. Kun te sanoitte, tässä on kiire, muuten ne romuttuvat, mutta ongelma on se, että tällä hetkellä meillä ei ole niin paljon rahaa, mutta me tiedämme, että yhteinen taistelumme on varmistanut sen, myöskin komission kollegat eivät voi sanoa ei. Media on hyvä ja se tulee saamaan lisärahoitusta, joten tulevaisuudessa voimme varmastikin tällä saralla tehdä hiukan enemmän kuin mitä tähän mennessä nyt jo menestyksekkäästi olemme tehneet. No sitten nämä tekijänoikeus, orvot, nämä ovat niin hankalia, vaikeita, että jokaisessa valiokunnassa, mutta varsinkin kulttiovaliokunnassa valiokunnassa meidän täytyy käsitellä näitä kyse ei ole ainoastaan tekniikasta, vaan eritoten sisällöstä. Kaikkihan sanovat, että ilman sisältöä niin nämä laitteethan voidaan ö, pakata pois. Ö, emmehän me tätä halua. No niin, haluan nyt lopettaa tämän tähän. Haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että meillä oli tämä mahdollisuus. Ö, tämä tulee olemaan meille hyödyksi seuraavien kuukausien aikana, koska silloin keskustelemme monista toimenpiteistä eri valiokunnissa ja ne täytyy saattaa hyvän päätökseen. Me tulemme varmasti jatkossakin pyytämään teiltä neuvoa ja toivon, että tämän va- vaalikauden aikana löydämme joissakin näissä risteymäkohdissa hyviä ratkaisuja. Emme voi kaikille tässä tehdä niin kuin he haluavat, mutta pyrimme kuitenkin kaikki yhdessä tähän. Vielä kerran kiitoksia oikein paljon, että olitte täällä, annoitte asiantuntijuuttanne myöskin täällä Puolan puheenjohtajavaltio ja komissio, kiitokset. Me laskemme teidän varanne seuraavien kuukausien aikana ja, ja varmasti voimme nyt päättää tämän kuulemistilaisuuden ja jatkaa herra Borisin aiheella. Kiitoksia. Kollega Boris haluaa nyt esitellä mietintönsä Eurooppalainen elokuva digitaaliajalla, joten me pysymme tässä sisällössä. Ole hyvä. Dziękuję bardzo, e, pani przewodnicząca. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Sallikaa minun aluksi todeta, että mietintö, jota aloin valmistella yhdessä valioistelijoiden kanssa eri poliittisista ryhmistä – on mietintö, joka koskee eurooppalaista elokuvaa. Kysymys on pelkästään elokuvateatterien omistajista, vaan tuottajista, luovista toimijoista, näyttelijöistä, levittäjistä. He todella odottavat tätä mietintöä kautta Euroopan. Kuten aiemmin jo totesimme, olemme käyneet käymässä läpi digitaalista vallankumousta Euroopassa. Se on valtaisa mahdollisuus, mutta niin kuin muutkin vallankumoukset, liittyy siihenkin uhrien uhka. Ne, jotka ovat ole riittävän suojassa, saattavat tuhoutua. Meillä ei ole varaa tähän Euroopan parlamentissa, koska me pidämme suuresti arvossa eurooppalaista elokuvaa. Eurooppalainen elokuva on synteesi monenlaisista taiteen muodoista, tanssista, musiikista ja niin edelleen. Teatterista tietysti myös. Hyvin Wenders hän totesi, että ei ole parempaa laulua kuin elokuva. Siis jos me haluamme vastata tulevista sukupolvista – meidän todella täytyy pitää arvossa eurooppalaista elokuvaa. Ja siksi mietinnön myötä me toteamme, että koemme olevamme vastuussa Euroopan kulttuurista, eurooppalaisesta elokuvasta, joka nyt kohtaa tilanteen, jossa täytyisi päästä nopeasti eteenpäin. On niin, että kaikki eivät koe mitään ongelmaa siinä, että ryöktynetään eteenpäin. Jotkut taas tarvitsevat apua etenemiseen. Meidän tavoitteemme mietinnössä on tukea eurooppalaista elokuvaa, eurooppalaista elokuvaa, joka kantaa monia arvoja, eikä ole parempaa tapaa edistää Euroopan kulttuuria, Euroopan kulttuurin monimuotoisuutta, kieliä kuin elokuvaa. Jos me pystymme selviytymään esteistä, niin sadan vuoden jälkeen meillä on mahdollisuus kehittää 500 miljoonan potentiaalisen käyttäjän joukko eurooppalaiselle kulttuurille. Tämä on hyvin tärkeää tänään. Euroopan parlamentin täytyy lähettää voimakas poliittinen viesti tähän jotta tämä poliittinen muutos olisi menestyksekäs. Kuten totesin, kysymys on suuresta mahdollisuudesta. Olin myös sitä mieltä, että Euroopan elokuva, eh, jonka osalta Zygmunt Bauman, joka tulee puhumaan Euroopan kulttuurikokouksessa yhtenä tärkeänä puheena on sanonut, hän on sanonut, että Euroopan elokuvan tavoitteena on saada muutettua nuorten ihmisten näkemyksiä. Euroopan elokuva kuitenkin, sen täytyy kohtaamaan myöskin hyvin eh, kaikkea muuta kuin syvällisen kulttuurin, ja meidän täytyy liiketoiminnan mallin rinnalla myöskin pitää arvossa – sen sisältämää arvoa tulevien sukupolvien kannalta. Arvoja, arvot, jotka eivät ole välttämättä heti nähtävissä taloudellisesti, mutta me pystymme kuitenkin muokkaamaan näkemyksiä, pystymme samaan aikaan kunnioitusta toisiamme kohtaan, ymmärtämään toisiamme ennen kaikkea kriisien aikoina, jolloin me emme tiedä, mihin suuntaan äärimmäisajatukset vai äärimmäisliikkeet voivat johtaa. Grywa w tym zakresie bardzo, bardzo poważną rolę. Eurooppalainen elokuva on siis todellakin hyvin tärkeä. Mikä onkaan vallitseva tilanne? Tänään, kuten herra Poirot ja Euroopan komission edustajat totesivat, eurooppalaisen elokuvan markkinat ovat valtavat Yli 1200 elokuvaa tehdään vuosittain Euroopassa. Yhdysvalloissa vain 700 näin vertailun vuoksi. Tänään, johtuen esteistä markkinoilla, vain 27 prosenttia katsojista itse asiassa näkee eurooppalaisia elokuvia – loput elokuvista on pääasiassa amerikkalaisia. Joten meidän pitää vastata kysymykseen, miksi näin on. Johtuuko tämä siitä, että eurooppalaiset elokuvat ovat vähemmän houkuttelevia, koska niissä näkyvät arvot ovat toisenlaisia. Minun mielestäni digitalisoituminen on valtaisa tilaisuus monille tuottajille, jotka erinäisten syiden vuoksi eivät tavoita eurooppalaista yleisöä, koska kopiointi korkeiden kustannusten vuoksi mm, johtaa siihen, että on vaikea saada käännöksiä eri kielille, joten ne elokuvat eivät ole saatavilla. Monet elokuvat, useimmat elokuvat itse asiassa eivät löydä tietää näille yhteisille markkinoille. Kuvitellaanpa, että tämä digitaalitekniikka, jos elokuva on arvokas, niin voi tunnissa voisi jo saavuttaa kaikki ne henkilöt, jotka mahdollisesti haluaisivat nähdä sen eri kansallisilla kielillä, ja niin, että se olisi jo valmiiksi käännetty. Ja arvokkaiden elokuvien ansiosta tämä kuitenkaan tällä hetkellä vielä ei ole mahdollista. Sitten kustannettavuus. Euroopassa on edelleen näkyvä rautaisrippu. Länsi-Euroopassa elokuvat mm, mm, nähtävistä on niin, että on yksi, noin 60 000 ihmistä yhtä valkokangasta kohti, ja Itä-Euroopassa ja Keski-Euroopassa on 40 000 ihmistä yhtä valkokangasta kohti. Joten tässä on valtaisa kaksinkertainen uhka. Valitettavasti suurimmassa osassa Keski- Itä-Eurooppaa meillä on pieniä elokuvia, joissa on yksi tai kaksi kangasta. Ja ne ovat hyvin laajalle hajautuneita, kun se sijaan taas läntisessä Euroopassa digitalisoituminen tapahtui multiplex-elokuvateatterien eh, myötä, jossa on kuudesta yhdeksään salia. Ja nyt olemme jo me olemme valmiita tähän tilanteeseen, joten meillä on tämä suuri haaste. Voimmeko me solidaarisuuden kohesion ja yhtenäisten mahdollisuuksien kautta, joita Euroopan kansalaisille taataan, se myöskin, että he voisivat yhtäläisesti voida tutustua ylipäätään elokuvataiteeseen ja eurooppalaisiin elokuviin. Tämä on uhka kaikkialla Euroopassa. Ennen kaikkea myöskin uhka, joka kohdistuu riippumattomiin elokuvateattereihin, johtuen siitä, että kustannukset siirryttäessä digitaalisen tekniikan käyttämiseen ovat korkeat, ja tämä voi vaikuttaa myöskin siihen, miten markkinat toimivat. Elokuvateatterien omistajat etsivät arvokkaita elokuvia, keskustelevat näistä arvokysymyksistä. Tällaiset elokuvateatterit, jotka eivät saa sitten tällaista tällaista tukea elokuvateatterit, jotka ovat itse asiassa kulttuurikeskuksia, niillä on vaikeuksia markkinoilla – ja ne saattavat kadota hyvinkin nopeasti markkinoilta. Minä haluaisin suositella tätä mietintöä, koska se on myöskin vetoomus jäsenvaltioille, komissiolle, viranomaisille, paikallisella ja aluetasolla. Kaikille jotka vastaavat siitä, että eurooppalainen elokuva voisi toimia koordinoidusti ja että voitaisiin toimia myöskin nopeammin. Nyt meidän pitää nopeuttaa toimia, ajatellen nimenomaan rahoitustukea, ennen kaikkea kun on kysymys digitaalisesta muutoksesta. Kaikki tuottajat, taiteilijat. Minä en ole niinkään huolissani sisällöistä koska suuret, arvokkaat sisällöt, ne ovat jo olemassa, jo nyt. Tänään myöskin levittäjät tarvitsevat meidän tukeamme, koska heidän täytyy löytää paikkansa digitaalisella alueella. Ja jotkut omistajat, niin yksityiset kuin yleiset, tässä on muutosta ja eroja eri maiden välillä. Siksi olemme valmistelemassa ehdotusta, joka koskee rahoituksellisia muotoja. Ja ajattelen 2020 äh, rahoituspuitteita niidenkin sisällä. Pitäisi löytää mahdollisuuksia Kymmenen elokuvaa vähän Puolassa, Krakovan lähellä. Näiden osalta olemme katsoneet, mitä on voitu tehdä. Mä haluaisin sanoa, että muutokset, joko kohdistuvat tuonne pienemmissä kaupungeissa, kiitos rakennerahastojen ja digitaalisen tekniikan käyttöön ottaa, ovat vahvistaneet sen, että nämä elokuvateatterit ovat voineet saada lisää yleisöä, jopa 100 prosenttia. Tämä on tärkeää siksi, että nämä elokuvat yhdessä, elokuvateatterit, yhdessä suurten elokuvateatterien kanssa voivat esittää myöskin amerikkalaisia massaelokuvia massayleisölle yhdessä sellaisten elokuvien kanssa, jotka ovat saatavilla Euroopassa. Kuitenkin nämä elokuvateatterit voisivat myös ottaa itselleen tehtävän edistää arvokkaita eurooppalaisia elokuvia ja lisätä niiden osuutta 32-40 prosenttiin, mikä olisi suuri tilaisuus investoida pieniin elokuvateattereihin ennen kaikkea pienemmissä kaupungeissa. Sen toinen järjestelmä, joka haluamme esitellä, on niin sanottu taloudellinen järjestelmä Eurooppalainen investointipankille, jossa haluaisimme erityisiä suosituimmuustarjouksia yksityisille elokuvateattereille – jolloin olisi mahdollista rahoittaa siirtyminen digitaalitekniikan käyttämiseen. Tämä olisi 80 100 000 euroa luottona. Ja elokuvateatterit voisivat maksaa se sitten seuraavien vuosien aikana. Tämä varmistaisi sen, että nämä elokuvateatterit eivät katoaisi. Sitten on myöskin toinen sellainen järjestelmä, joka on käytössä Isossa Britanniassa, josta on syytä puhua. On syytä levittää tuollakin tietoa hyvistä käytänteistä kattaa Euroopan. Toinen asia on sitten tukea mekanismeja, joilla elokuvateatterit, niiden omistajat ja yleisötoiminnan harjoittajat koottaisiin yhteen. Tämä on järjestelmä, joka on näyttänyt olevan hyvin Yhdysvalloissa. Tämä on VPF-järjestelmä, virtuaalinen kopiokorvaus. Tämä on hyvä järjestelmä. Ja se mahdollistaa sen, että leikataan kustannuksia siirryttäessä digitaalitekniikkaan. Ja vielä yksi asia, jota halusimme käsitellä mietinnössä, ovat standardit. Useimmat tuottajat, levittäjät, sanovat vaativat Euroopan komissiolta oikeudellista standardien säätelyä. Se on mahdollista, jos meillä on harmonisoitu dla distributorów. Iso järjestelmä. Muuten on esteitä tuottajille, levittäjille, elokuvateatterin omistajille. Mutta jos olisi yksi järjestelmä, kuten Yhdysvalloissa ja osissa Eurooppaa, silloin me pitkälti pystyisimme poistamaan esteitä kaikilta. Tänään eurooppalainen katsoja, eurooppalainen yleisö vaatii. Joten järjestelmä perustuu 2K tai 4K resoluutiojärjestelmiin mahdollistaa 3D muodossa esittämistä elokuvan. Wenders käytti elokuvassaan Pina 3D-järjestelmää ja se osoittaa, miten vaativaa yleisö tällä hetkellä on. Uusi tekniikka on kaikille tuottajille olemassa, levittäjille myös. Meidän pitäisi olla aika standardeja, joka tekee helpommaksi elokuvateatterin omistajille tilanteen, koska on monia teknisiä komplikaatioita, mutta en halua puhua niistä sen kummin puhua yksityiskohdista, mutta tulimme näistä tietoisiksi lukuisissa kokouksissa. Heidän ongelma liittyy sitten arkistoihin. Ei ole olemassa yhtä ainoaa vastausta. Jotkut sanovat, että arkistot, joissa on 32 mm elokuvia, teknisistä ja ympäristösyistä kosteuden vuoksi, ovat itse asiassa parempia kuitenkin kuin äh, digitaaliset arkistot. Ja tässäkin nyt odotamme, että komissio määrittäisi standardit mahdollisimman pikaisesti niin, että olisi elokuva-arkistoja vuosilta. Ja haluaisimme, että nämä taideteokset olisivat mahdollisimman laajalti saatavilla miksi opetustarkoituksiin, myöskin tieteellisiin tarkoituksiin ja elokuvan edistämistarkoituksiin. Digitalisointi ja taideteosten arkistot, ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta voidaan täysin hyödyntää eurooppalaisen elokuvan satavuotinen historia ja saada se myöskin tulevien sukupolvien ulottuville. Me odotamme Euroopan komissiolta, samoin kuin jäsenvaltioilta, kaikkea tukea, kun on kysymys elokuvaa kirjastoista Tämä järjestelmä, joka mahdollistaa eurooppalaisten elokuvien saatavuuden näissä kirjastoissa, on hyvin tärkeä. Olennaista tässä on, että nopeutetaan digitalistumisen, digitalisoimisen prosessia niin, että voidaan varmistaa laaja saatavuus näiden elokuvien osalta kaikkialla Euroopan unionissa. Tuossa haluaisin sitten myöskin tarttua erääseen muutenkin, muuhunkin näkökantaan. Täällä mietinnössä se oli asia, jonka Wim Wenders ja Roman Gutek ovat maininneet, jotka tapasimme, kun mietintö oli työn alla. Haluaisin myöskin kiittää Euroopan Cinemas organisaatio sen antamasta tuesta Näistä asioista pidettiin konferenssi Pariisissa ja Kannissa Euroopan komission kuulemisen yhteydessä. Elokuva-alan koulutusta on laajalti odotettu. Wim Wenders sanoi, että kysymys on siitä, että tulevien sukupolvien tulee ymmärtää, pystyä ymmärtämään, mikä on elokuvien merkitys. Siis Kysymys ei ole siitä, että asioista tehtäisiin kovinkaan paljon yksinkertaisempia. Löysin myöskin, mitä Erfin Panovski oli sanottu 134. Juuri elokuvat muovavat enemmän kuin muu yksittäinen voima mielipiteitä, makua, kieltä, pukeutumista, käytöstä, jopa fyysistä olemusta. Ja tästä syystä nimenomaan Jäsenvaltioiden tasolla pitäisi ennen kaikkea kohdistaa opetusta elokuva nuoriin kansalaisiin, nuoriin eurooppalaisiin. Saada heidät ymmärtämään Euroopan tulevaisuus, mutta kyse on myös pitkän tähtäyksen investoinnista, pitkän tähtäyksen taloudellisista investoinnista. Sillä jos me opetamme yleisöä tänään, se etsii arvokasta elokuvaa tulevaisuudessa. Nyt tämä toimii, tämä järjestelmä vain yhdessä ainoassa maassa, mitä Ranskassa, missään muualla tämä ei toimi asianmukaisesti. Muissa maissa tämä ei toimi lainkaan, meidän täytyisi tietää tästä. Ja sitten tässä toinen asia. Se on kysymys, joka liittyy mediaohjelmaan, josta olemme jo keskustelleet. Me haluamme sanoa voimakkaita sanoja komission suuntaan. Kysymys on ohjelmasta, joka on tukenut Euroopan elokuvaa yli 20 vuoden ajan sen ei pitäisi suinkaan pysyä pelkästään itsenäisenä ja saada suurempi budjetti. Sen pitäisi myöskin pystyä kohtamaan uusia haasteita, kuten digitaalistuminen, ja sen pitäisi myöskin mahdollistaa koulutus ihmisille, jotka työskentelevät tällä, ei digita- tällä hetkellä ei-digitaalisessa ympäristössä. Heidän pitäisi saada koulutusta digitaalitekniikassa, ja siksi tämä ohjelma pitäisi saada myöskin löytämään toinen funktio, Euroopan unionissa. Samoin myöskin kääntäminen. Se ei ole kovin kallista. Elokuvien tulisi olla olemassa eri kielillä, saatavilla eri kielillä. Ja tämän ohjelman tulisi olla suurlähettiläs tietyssä mielessä Euroopassa. Joten meidän pitää, ja kun synkronisointi on kalliimpaa, meidän pitäisi ennen kaikkea keskittyä tekstittämiseen. Tätä täytyy puolustaa. Toinen asia liittyy sitten elokuvafestivaaleihin. Ne edistävät parhaalla tavalla eurooppalaista elokuvaa. Me haluamme tukea tällaisia festivaaleja. Tähän kuuluu myös Lux-elokuvapalkinto. Nämä kaikki asiat on mainittu mietinnössä. En aio puhua nyt yksityiskohdista. Ja sitten eräs asia, joka myös on mainittu mietinnössä ja joka liittyy kuulemiseen, on se, miten, missä määrin me olemme Euroopassa valmiita vastuullisen mallin aikaansaamiseen, jotta voimme varmistaa sen, että yleisö Euroopassa itse asiassa voi tutustua lineaariseen sisältöön. Siksi meidän täytyisi auttaa edustaa eurooppalaista elokuvaa, eurooppalaisia elokuvateattereita, koska tätä kautta me kutsumme yleisön elokuvateattereihin. Ohjelmistoa voidaan kehittää vain, jos me saamme varmistettua kunnollisen digitalisoinnin. Ja sitä varten meidän pitäisi antaa myöskin tukea lineaarisille sisällöille, mutta Tämän pitää olla ma- myöskin mahdollista sille, että samaan aikaan tuetaan myös ei-lineaarisia sisältöjä. On niin, että jos mahdollisimman paljon on saatavissa netissä, tavallaan itse asiassa mustan pörssin markkinoilla, sitä ei pidä unohtaa. On tärkeää tukea Penetessan mallia, mutta pitää myöskin tukea sellaisia liiketoiminnan muotoja, jotka antavat eurooppalaisille yleisöille mahdollisen tutustua tilaamalla elokuviin käyttäen digitaalista tekniikkaa. Kuitenkin olisin varovainen. Tuen antaminen perinteisille lineaarisille järjestelmille ja myöskin ei-lineaarisille järjestelmille. Tätä me odotamme sekä Euroopan komissiolta että jäsenvaltiota. Meidän mielestämme on riittävästi tilaa kummallekin. Lineaariset järjestelmät ja uusi eilen järjestämien sukupolvi. Meidän pitää olla tässä hyvin varovaisia. Haluaisin pyytää teiltä apua mietintöä työstettäessä. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet minua tämän mietinnön laatimisessa. Mietinnössä saattoi olla vain neljä sivua, joten on vielä monia asioita, jotka voitaisiin mainita, mutta jos me puhumme voimakkaalla yhtenäisellä äänellä, ja jos viesti on voimakas komission ja jäsenvaltioiden suuntaan, me varmistamme hyvän siirtymisen digitaalistumiseen. Me voimme tukea jäsenvaltioita toimissaan ja pyydän teitä valmistelemaan tarkistuksia. Kiitos. Kiitoksia paljon kollega Boris. Hän tekee tätä suurella sydämellä tätä ja tämähän hienosti nyt linkittyy tuohon kuulemiseen. Minulla on kaksi puheenvuoropyyntöä ja pyytäisin, että puhutte mahdollisimman lyhyesti, koska meidän täytyy pitää myöskin koordinaattoreiden kokous vielä. Äh, edustaja McClarkin. Thank you. Kiitoksia. Erinomaista kuulla eh, sellaiselta henkilöstä, joka suhtautuu intohimoisesti ja on täysin sisällä aiheessaan. Euroopan elokuva-ala on erittäin tärkeä, 30 000 työpaikkaa. Sitä ei voida aliarvioida. Meidän täytyy katsoa myös liike-elämän näkökulmasta eh, elokuva-alaa. elokuva alaa eh, siinä tarvitaan eh, myös merkittävää kysyntää ja nämä ovat sellaisia asioita, että me voimme auttaa edistämään elokuvia. Me voimme auttaa kehittämään myös taitoja, joita tarvitaan elokuva-alalla. Me voimme käyttää elokuvaa myös opetustarkoituksiin ja eurooppalaisuutta voimme edistää. Eli haluaisin vain tukea tätä työtä, jota olet tehnyt. Kiitoksia kollega Danlova. Kiitoksia. Minäkin haluan onnitella esittelijää. Teki todella hyvää työtä ja hän on todellakin intohimoisesti suhtautunut tähän. Minäkin puolan sitä, että meidän täytyy tukea eurooppalaisia elokuvateattereita ja olisin iloinen, jos eurooppalaisissa elokuvateatterissa näytettäisiin enemmän eurooppalaisia elokuvia. Kyse on kulttuuriperinnöstä ja nämä sisällöt täytyy digitalisoida. Tätä täytyy tukea. Minun täytyy kertoa teille, että olen täysin samaa mieltä. Kyse on rahoituksesta, varsinkin pienten elokuvateattereiden kohdalla, jossa myöskin näytetään amatöörielokuvia. Niillä ei ole mahdollisuuksia ja tämä täytyy tasapainottaa. Totesitte, että tekstitys on tärkeää sellaisissa maissa, sellaisissa maissa, joissa tekstitetään, ihmiset osaavat paremmin vieraita kieliä Emmehän me mitenkään tue lasten kielten opetusta, jos elokuvat synkronisoidaan. Sitten haluan vielä kertoa, että tietysti elokuvissa käyntiä täytyy tukea. Kun ihmiset menevät elokuviin, niin tulot kasvavat, tuottajat saavat lisätuloja ja näin sitten myöskin tuotetaan enemmän ja elokuvateattereita voidaan tukea. Tämä tietysti myöskin tukee taistelua piratismia ja väärennyksiä vastaan. Tämä on äärimmäisen tärkeää, että asetetaan painopiste siihen, että me tuemme tätä, että työstämme hyvää mietintöä, niin että meillä, myöllä, meillä on hyvä kanta täällä Euroopan parlamentissa. Tuen teitä tässä näissä aikeissanne. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Kosta. Kiitoksia aivan nopeasti Halusin kertoa, että olen erittäin tyytyväinen tähän mietintöön. Se on hyvin laadittu ja siinä on hyvä kohdennus. Tässä olisi pari seikkaa, joita olisi hyvä tarkastella lähemmin yhdessä. Nyt syntyi pieni ongelma, kun piti edesauttaa siinä, että siirrytään digitalisointiin voitaisiinko tähän tarvittavaa rahoitusta pitää valtion tukena. Minun mielestäni olisi olennaista, että me otamme huomioon digitaalialan intressit ja mm, tämä taloudellinen tuki, sen, mm, se on tietenkin aivan oikeutettua ja eh, siinä eh, pitäisi olla myös eh, erityistukea sellaisille teattereille, jotka haluavat tarjota tiettyä määrää eurooppalaista elokuvaa. Tarvitaan myös mahdollisuus e rahoitukseen, Euroopan investointipankin rahoitukseen. meidän pitää saada varmuus siitä, että tasapaino on kohdallaan rahoituksessakin. Pitää varmistua myös siitä, että puututaan siihen, että käytettävä amerikkalainen standardi ei välttämättä vastaa eurooppalaista. Kiitos. Oh, uh, Haluaisin onnitella herra Borisia tästä hyvin kattavasta mietinnöstä. Ja todellakin odotan yhteistyötä kanssasi ja mielestäni on mielenkiintoista myöskin tehdä yhteistyötä elokuvateollisuuden kanssa omassa maassani Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Minulla on muutama lisäys SD-ryhmän puolesta, muutama painotus tietyissä kohdissa. Haluaisin rohkaista yhteistyötä Eh, elokuvaa eh, toimijoiden, yhteiskunnan, paikallisviranomaisten välillä. Tähän pitäisi myöskin keskittyä edistää näitä elokuvaklubeja. Joissakin maissa, kuten omassani ja muissakin Euroopan maissa, on hyvin pieniä kerhoja, joilla on erittäin suuri merkitys yhteiskunnassa ja ne tarvitsevat rahoitusta. Ainakin alussa eivät, ne eivät voi tehdä sitä itse jotta voitaisiin varmistaa, että tekniikka on käytössä koko Euroopan laajuisesti ja myöskin tukea vaihtoehtoisia elokuvamahdollisuuksia. Ja me tarvitsemme määritelmän tälle vaihtoehtoiselle. On helppo sanoa vaihtoehtoinen ilman, että määritellään, mitä se tarkoittaa, mutta esittelijä on varmasti tämän jo tehnytkin. Puhuin aikaisemmin nopeudesta ja sen tarpeesta en nyt aio toistaa sitä. Meidän pitäisi myöskin koulutuksen rahoitus tässä ottaa huomioon projektoroiden käytössä. Tämä on tarpeen varsinkin pienemmissä maissa. Kiitoksia oikein paljon. Thank you. Kiitos. Minäkin haluaisin vielä lisätä ennen kuin annan Rova Silvalle komission puolesta puheenvuoron. Haluaisin vielä lisätä, että komissiohan mediaohjelmankin Äh, puitteissa voisi muistaa Lux-palkinnon, koska me nyt tässä, äh, kun nyt ajatellaan tätä tekstitystä kaikissa maissa, niin meillä on äh, myöskin olemassa tällainen sokeille tarkoitettu versio. Se esitettiin tuossa jokin aika sitten. Noin 200 sokeaa oli paikalla he nauttivat elokuvasta samalla tavoin kuin minä, vaikka eivät nähneet sitä edes. Keskustelussa näiden ihmisten kanssa saatoin havaita, että he saivat samanlaiset vaikutelmat kuin minä, enkä voinut kuvitellakaan. He eivät nähneet elokuvaa. Ja elokuva, sehän, siihenhän liittyvät myöskin katseet, joita vaihdetaan. Tämä on hieno alue. Seuraava elokuvapalkinnon saaja varmastikaan ole saksalainen, niin sitten siinä kielessä, jota tämä elokuva edustaa, varmasti on myöskin sokeiden versio. No se, mitä me nyt teemme tämän tekstityksen kanssa, se on apu olemassa sellaisille markkinoille, joita vielä ei ole olemassa, että meillä on yhteinen kieli. Tekstitys, niin kuin tässä edustaja myöskin totesi, monissa maissa – myöskin Balkanin maissa, siellä käytettiin aina tekstitystä. Alankomaissa tekstitetään. Miksi kaikki puhuvat näin monia kieliä? Me emme ole tekstittäneet, me synkronisoimme, emmekä ymmärrä monia asioita niin kuin on tarkoitettu. Jos mediaohjelma, niin kun tiedän, että se tulee jatkumaan loistavasti, että se tulee saamaan paljon enemmän rahoitusta, jos se hiukan ottaa myöskin tätä ajatustamme Luxin palkinnosta, niin voimme tätä eurooppalaista elokuvaa edistää vielä enemmän. Rova Agiteri Silva, te saatte nyt puheenvuoron. Thank you very much. Kiitoksia oikein kovasti puheenjohtaja. Ehkäpä aluksi pitäisi puuttua sellaiseen kysymykseen, joka on yleinen virhe. Mediaohjelma tukee sekä jälkiäänitystä että tekstitystä ja myös äänen kirjoitusta. Me annamme valinnanvapauden, haluavatko nämä tuottajat sitten tekstityksen vai äänityksen, äh, he voivat päättää, koska he tietävät, mitä markkinoilla tarvitaan. Minä tiedän kyllä, että tämä on äh, kysymys. Kysymys on kuitenkin rahoituksesta ja siitä rahasta, joka käytettävissä on. Aluksi haluaisin kiittää teitä kutsusta tulla paikalle tänään. Me olemme erittäin tyytyväisiä tähän Piotr Borisin mietintöön. Siinä painotetaan eh, tärkeitä tarpeita, jotka liittyvät digitalisointiin, varsinkin globalisaatioyhteydessä ja siinä, miten eh, meidän alamme on eh, yhä enemmän uhanalainen. digitaalinen ähm, muunto ei tapahdu samalla tavoin kuin tv -ssä. se ei tapahdu yht, yhdessä yössä. Meillä on eri vaiheita siinä ja siihen on tarjolla myös uusia malleja, käytäntöjä, rahoitusta ja eh, siirtymät ovat hitaita. Lisäisin tähän pari kommenttia. Toivon, että niistä on apua. Mitä tulee uusiin rahoitusmalleihin, valitettavasti ne eivät tuota tuloja tässä vaiheessa – me tuemme video eh, on demand järjestelmää ja me näemme, että eh, vahvin mm, hanke on se, että eh, kohdennetaan parin kolmen vuoteen tästä eteenpäin. Muut kysymykset sitten liittyvät käytäntöihin jotka eh, taas liittyvät digitaaliseen eh, toimintaan. Me olemme eh, digitaalikonferenssissa viime lokakuussa. Useimmat elokuvat markkinoilla ovat sellaisia, että eurooppalaisille jakelijoille on kalliimpaa jakaa digitaalisena versiona eh, elokuvaa. Eh, se on kalliimpaa kuin 35 millinen. Mitä tulee sitten koulutusnäkökohtiin, olen tyytyväinen tämän mietinnön kommentteihin. Komissiossa me olemme saaneet aikaan eh, asiantuntijaryhmän, joka tarkastelee yhteyksiä kuva lukumahdollisuuden mahdollisuuden kehittämismahdollisuuksia ja toivottavasti pääsemme eteenpäin nyt tästä pattitilanteesta ja tosiaankin äh, myös äh, elokuva kerhoajatus äh, on esitetty ja me haluaisimme tällaisen järjestelmän käyttöön, jos on rahoitusta tarjolla. Ja sitten vielä pari muuta seikkaa. Uusi mediaohjelma on toivoakseni sellainen, että se puuttuu joihinkin näihin ongelmiin, mutta kun katsotaan komission ehdotusta, jotkut teistä ovat sen varmasti jo nähneet monivuotisen rahoituspuitteen yhteydessä. Siellä ei ole rahaa riittävästi edes puoleen siitä, mitä pitäisi tehdä, jos tämä budjettitaso säilyy. Minä olen tyytyväinen tukeenne ja toivottavasti yhdessä me saamme ainakin säilytettyä kohtuullisen budjetin niille tarpeille, joita meillä on. Yksi suuri tulevaisuuden ongelmista on eh, sisällön eh, mynnedistäminen. Me luomme paljon sitä, mutta tässä maailmassa on valtavasti ohjelmia ja elokuvia. Valitettavasti eh, vahvimmat brändit valitaan, kun kuluttajat tekevät valintansa. DVD siinä, kun ähm, laskimme tukijärjestelmiä, äh, siinä amerikkalaiset ovat hyvin vahvoja ja niinpä markkinaosuus on 20 prosenttia. Me toivoimme, että tästä äh, tulisi erityyppistä toimintaa sitten, kun meillä on uudet äh, välitysmahdollisuudet ja meillä on enemmän mahdollisuuksia ja odotan kovasti, että parlamentti äänestää näiden valmistelutoimien puolesta, jotta voimme testata näitä malleja voimakkaimmin, niin että meillä on voimakkaampia eurooppalaisia toimijoita. Vielä eh, yksi pieni seikka, pieni virhe, että 1,2 eh, miljoonaa henkeä saa työpaikan tästä. Eh, erittäin merkittävä tulonlähde 6 eh, miljardia euroa. Ja minä toivoisin, että elokuva-ala voisi hyötyä todellakin tästä. Ja sitten lopuksi vielä valtion tuki, tiedonanto. Koko ajan järjestetään kuulemisia, jotka päättyvät syyskuussa tänä vuonna. Digitalisointi on siellä keskiössä. Kiitoksia oikein kovasti teille Olemme erittäin tyytyväisiä, kun saamme tehdä läheistä yhteistyötä tässä asiassa kanssanne. Ja meidän mielestämme tämä mietintö tarjoaa erittäin hyödyllisen panoksen siihen suositukseen, jota valmistelemme ajatellen digitaalista agendaa. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Aviva. Kiitoksia, rouva Aviva Silva. Jos nyt Piotr Boris haluaa vastata, niin lyhyesti. Haluatko vielä No niin, ole hyvä. Haluaisin kiittää teitä kaikista kommenteista. Haluaisin kiittää Katarina Kostaa ja Rouva Charlesia Kaikki nämä asiat, nämä kommentit tulen pohtimaan niitä. Minun täytyy todeta, että me todellakin olemme kohdistaneet suuria odotuksia mediaohjelmaan. Uskoakseni ajoitus onkin hyvä, sillä kun on nähty elokuvia elokuviattelissa, niin seuraava vaihe on sitten se, että voidaan tilata internetin kautta elokuvia katsottavaksi, ja se on tietysti uusi mahdollisuus eurooppalaisille katsojille. Tämä ei tällä hetkellä ole mahdollista pitkältikään. Olen yhtä mieltä sitä, mitä puheenjohtaja sanoi siitä, että pitää valmistautua ja että tytötä huomioon myöskin vammaisyleisö. Se on asia myös, joka täytyy ottaa huomioon ja pitäisi myöskin sisällyttää mietintöön. Olen yhtä mieltä myös Rova Kostan kanssa siitä, että jos me haluamme tukea eurooppalaisia elokuvateattereita, me tarvitsemme säädöksiä, jotka liittyvät siihen, miten voidaan antaa tukea julkiselta taholta. Me tuemme, rahoitamme operoita, teattereita, mutta elokuvateatterit eivät juurikaan saa rahaa, joten täytyy saada aikaan myöskin muodollinen säädös, muodollinen sääntely sille, miten tällaista tukea voidaan antaa, koska muuten pienet yksityisalueet eivät pysty hyödyntämään tätä mahdollisuutta, että voitaisiin saada tukea. Lähitulevaisuudessa meidän on pakko kahden kolmen vuoden aikana ylläpitämään kahta järjestelmää elokuviteattereissa. Niille täytyy olla analogisia projektoreita ja digitaalisia järjestelmiä samanaikaisesti, sillä jos ne haluavat esittää elokuvia, joka tehtiin 15 tai 20 vuotta sitten, vielä pitkään aikaan näitä elokuvia ei digitalisoida, joten on ylläpidettävä kahta järjestelmää, sekä analogista että digitaalista järjestelmää samassa teatterissa. Tulevaisuudessa tietysti kaikki on digitaalista. Ja vielä kerran, kiitos teille kaikille esittämistäne kommenteista ja esityksistä, ja odotankin nyt sitten mielenkiintoisia kommentteja ja sitä, että voimme lähettää myöskin voimakkaan viestin kaikille sidosryhmille ja jäsenvaltioille, että ryhdytään asianmukaisiin toimiin. Suuret kiitokset Piotr. Tarkistusten jättäminen, jättämisen määräaika on 7. syyskuuta. Eli loman aikana voi nyt sitten pohtia esimerkiksi rannalla tai elokuvateatterissa, no siellä on liian lämmin kesällä. Tuollaisessa ulkoilmateatterissa, no niin, loistava idea. Viides lokakuuta sitten tästä äänestetään. Kiitos. Minä kiitokset myöskin komissiolle. Ja tässä asiassa me tuomme teitä täysimääräisesti. Toisten asioiden kohdalla täytyy katsoa vielä, olemmeko siinä samalla tasolla. No niin, minä haluan nyt päättää tämänpäiväisen esityslistan käsittelyn. Kiitän teitä, että olitte läsnä täällä. Pyydän, että koordinaattorit jäävät tänne.